Okay, colleagues, um, good morning. Huomenia. Ehdotan, että aloitamme aamuistunnolla, joka on yhteinen keskustelu EUn maahanmuuttoagendasta ja uusista lainsäädäntöehdotuksesta yksi, joka koskee Euroopan maahanmuuttoyhdysverkkoa. ja kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä. Ja tulkit haluavat tehdä ilmoituksen ennen istuntoa. They do? Okay. Go ahead. Tulkit valitettavasti joutuvat ilmoittamaan, että käynnissä on työtaistelu, joka jatkuu 36. päivää. Se koskee työehtoja ja työaikoja. Ja tämän vuoksi kokousta ei jatketa se virallisen loppumisajan jälkeen. Thank um, so the progress report... Se edistyskertomus, josta tänään keskustellaan, koskee maahanmuuton ulkoisia ulottuvia maahanmuuttoreittejä ja tarkoittaa saada rahoitusta tukemaan Euroopan toimia ja palaut- lisäämään palauttamisastetta. Ja siinä on myös päivitys edellä EU-Turkki-sopimuksesta ja uudelleen edelleen siirtämisestä, sijoittamisesta. Kysymys on myös yhteistä EUn maahan, turvapaikkajärjestelmästä ja kattavasta järjestelmästä maahanmuuttoon. Ja Metsola Klinga mietinnössä 2016 jo ehdotettiin, jos, kun haluttiin holistista lähestymistapaa maahanmuuttoon. Yksi komission aloitteista tässä kertomuksessa on EUn koordinaation parantaminen avain tahojen kanssa relevanteissa kolmansissa maissa. Tässä uudistetaan maahanmuuttoyhteisviranomaisten aseman vahvistamista suhteessa kolmansiin maihin ja sitten politiikan tekeminen turvapaikoissa vaatii parempia tilastoja. Ja tässä komissio eli Eurosta pyrkivät tähän nykyehdotuksella – jossa halutaan muuttaa maahanmuuttajatilastoja ja kansainvälistä suojelua tarvitsevien henkilöiden tilastoimista. Tämä koskee Euroopan maahanmuuttostrategiaa, jonka komissio sen Avrama Puulos sitten Libessä viime syyskuun lopulla. Ensiksi pyydän kolme puhujaa puhumaan. Marta Sigar, ainakaan tämän oikein strategiajohtaja DG Hommessa sisäisien pääosastossa, joka kertoo edistyksestä Euroopan maahanmuuttoagendan edistyksestä Stervassa. Simona Novino, joka on politiikkaviranomainen, on epäissään mukainen maahanmuutto- ja palauttamiset osastolla. Ja sitten Vronski, Eurostatin yksikön johtaja, seitsemän minuuttia. Siga. Thank you very much, Madam Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvää huomenta, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Kuten totesittekin, komissio 16.5. hyväksyi edistymiskertomuksen Euroopan muuttoliikeagendan täytäntöönpanosta. Ja tänä päivänä esittelen teille sitä edistystä, mitä on saavutettu komission edellisen edistymiskertomuksen maaliskuulta jälkeen. Tässä heijastetaan kattavasti Euroopan muutto, muuttoliikeagendan toimintoja ja siinä identifioidaan konkreettisia toimia, jotka ovat avainasemassa, kun ajatellaan Euroopan unionin vastausta maahanmuuttoon. Kertomuksessa todetaan, että maahanmuuttoreittien tilanne on tuon arviointitilanteen jälkeen tasaantunut ja Itä- Välimereltä. Ja ennen tuli siis lokakuussa 2015 noin 10 000 henkilöä päivässä ja nyt puhutaan 20 81 henkilöstä päivässä EU-Turkki-sopimuksen jälkeen. Samoin Välimeren reitti, kun ajatellaan tässä yhteistyötämme Italian, Libyan, Nigerian ja muiden kanssa, tässä on varsin paljon tullut alennusta. Länsi-Välimeren reiteillä väki, tänne, tulevan, tänne tulevien henkilöiden määrä on kasvussa, mutta tässä on ryhdytty myös toimiin lähtömaiden kanssa – 17 520 henkilöä on tullut 2018 Länsi-Välimeren reittiä pitkin, 18 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 samaan aikaan. Ja kannattaa mainita, että tämä huomataan myös reportista Länsi-Balkanin reitin osalta. Tilanne on pysynyt vakana, vaikka Kreikasta Albanian kautta – Kroatian ja muihin maihin suuntautuva reitti on hieman voimistunut. Komissio säännönmukaisten videokonferenssien kautta valvoo tilannetta. Kun tässä vähemmän on ihmisiä tulossa, tämä tarkoittaa myös vähemmän kuolonuhria merellä. Yli 1412 henkilöä menehtyi viime vuonna merillä ja tämä, hän on yksi näistä tärkeimmistä maahanmuuttopolitiikan tekijöistä nyt. Meidän täytyy myös tehokkaasti suojella raj- ulkorajojamme. 1220 rajavalvojaa Frontexista tällä hetkellä auttaa kansallisia rajavalvontaviranomaisia ulkorajojen valvonnassa, esimerkiksi Kreikassa, Italiassa, Bulgariassa ja Espanjassa. Ja tämän lisäksi nopean toiminnan joukko 1500 rajavalvoja on koko ajan valmiudessa lähtemään paikalle nopeasti, jos jäsenvaltiot pyytävät tukea ulkorajojensa valvontaan. Sitten äh, taloudellinen operationaalinen tuki jäsenvaltioille, sitä on annettu ei pelkästään niille, jotka ovat tärkeimpiä maahanmuuttoreittien varrella. Rahoitustaso maahanmuuttohaasteiden vastaamiseksi se on yli kaksikertaistanut 22 miljardia 2015 2018 vuonna 2015-18 vuonna järjestelykeskukset toimivat hyvin, kaikki saapuvat maahanmuuttajat otetaan vastaan asianmukaisesti ja heiltä kerätään sormenjälkitiedot, Frontex, Frontex Europol ja turvapaikkavirasto ovat saaneet lisäresursseja ja kaikilla on asiantuntijoita kentällä. Edelleen ponnistellaan parempien olosuhteiden luomiseksi ja jär, ja järjestelykeskuksissa myös nopeutetaan tätä vapaaehtoisten paluiden reittiä. Meillä on hyvin tehokkaita toimia, joilla voidaan parantaa yhteistyötä lähtömaiden kanssa ja voidaan auttaa kuitenkin todellisia pakolaisia ja tukea paikallista kehitystä. Ja tässä viittaan EU- ja Turkin lausuntoon ja kumppanuuteen – sekä Euroopan unionin hätärahastoon Afrikkaan, Afrikan osalta. Ja samoin tässä on tärkeässä osassa yhteistyö Länsi-Balkanin maiden kanssa. Haluaisin todeta, että tämän kertomuksen hyväksynnän ja tämän päivän hyväksymispäivän ja tämän päivän välillä on myös Euroopan neuvoston päätökset tulleet ja kannattaakin sanoa, että yksi konkreettisista välittömistä tuloksista oli päätös siirtää puoli miljardia Euroopan kehitysrahaston varaamasta Euroopan unionin Afrikka-hätärahastoon. Ja komissio on laittanut tämän jo täytäntöön ja, tai ryhtynyt toimiin ja esittelemään tämän Euroopan kehitysrahaston komitealle heinäkuussa. Haluaisin myös sanoa, että komissio aina kun puhumme eurooppalaisesta Afrikan hätä apurahastosta, me rohkaisemme jäsenvaltioita antamaan lisäpanoksia, koska meidän täytyy vielä puoli miljardia täydentää tätä, puolella miljardilla eurolla täydentää tätä hätärahastoa. Toivomme myös, kun puhumme konkreettisista päätöksistä rahoitustuen osalta, toivomme, että pian saadaan poliittinen päätös niistä varoista, joilla rahoitetaan Turkissa olevien pakolaisten tilannetta. Toivottavasti tämä päätös saadaan nopeasti. Te mainitsitte puheenjohtajan uudelleen sijoittamisen. No, kertomuksessa puhutaan paljon tämän asia, tästä asiantilasta. Uudelleen asettuminen on helpottanut hieman noiden eturintamamaiden tilannetta. Vuodesta 2015 meillä on ollut kaksi menestyksekkäistä Euroopan unionin uudelleensijoittamisohjelmaa ja siinä on saatu 2000 kaikista heikommassa asemassa olevaa henkilöä sijoitettua. Viime syyskuussa komissio ehdotti uutta Euroopan unionin uudelleensijoittamisjärjestelmää 15 000 henkilölle ja jäsenvaltiot tekivät suurimman kollektiivisen sitoumuksen, mitä tähän päivään mennessä on nähty. Tässä rikollisjärjestöiltä on näiden järjestelyjen kautta viety toimintapohjaa ja tässä on annettu todellisille turvapaikanhakijoille oikeus turvalliseen tapaan tulla Euroopan unioniin. Euroopan unioni ei ole eikä tule olemaan linnake ja se toimii vastuullisena globaalina toimijana, antaa suojaa turvaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Kuitenkin viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneetkin, että tässä ei ole vielä kaikki kunnossa. Liian paljon ihmiset, ihmishenkiä menetetään edelleen merillä pääsuuntausta ja kehityskulkujen jatkuva valvonta antaa hyvän yleisnäkymän ja pohjaa meidän politiikallemme. Tämän vuoksi meidän täytyy edelleen jatkaa säännönmukaista raportointiamme ja valvoa tiukasti myös uusia syntyviä maahanmuuttoreittejä. No, toukokuun puolen jälkeen paljon on tapahtunut. Mainitsin eritoten Euroopan neuvoston johtopäätökset ne vahvistavat äh, kattavan maahanmuuttolähestymistapamme siinä. Yhdistetään Euroopan unionin ulkorajojen tehokkaampi valvonta, äh, ulkoiset toimet ja myös sisäiset toimet, joissa korostetaan arvojamme ja periaatteitämme. Johtajat haluavat tarttua maahanmuuton äh, pääsyihin, kuten aikaisemmin mainitsin, ja komissio aikoo tehdä uuden ehdotuksen jotta voidaan edelleen vahvistaa Euroopan raja- ja merivartostovirastoa ja niin, että se voi toimia synergiassa muiden virastojen kanssa. Myös on päätetty saattaa loppuun turvapaikkauudistukset mahdollisimman pian ja edistää alueellista yhteistyötä Euroopan unionissa ja kumppanuudessa kolmansien maiden kanssa. Tällä välillä me olemme jatkamme, jatkaneet työtämme konkreettisten toimien osalta identifioimalla jotka on identifioitu tässä edistymiskertomuksessa. Yksi strategisista e- esimerkkeistä ovat nämä yhteistyösopimukset Euro Frontexin ja Länsi-Balkanin maiden välillä. Tässä on tehty sopimuksia operationaalisesta tuesta, jota tämä virasto antaa Länsi-Balkanin maille esimerkiksi Albanian osalta. Tässä tehtiin päätös sopimuksen allekirjoittamisesta tällä viikolla ja, ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sen kanssa päästiin huhtikuussa sopimukseen. Montenegron kanssa neuvottelut on juuri avattu. Meillä on myös tämä hätä suunnitelma, jota valmistellaan tai saatetaan juuri loppu Italian viranomaisten kanssa. Ja turvapaikka UNHCR ja jäsenvaltiot ovat edelleen lisänneet tukea tässä tälle hätä- ja hätäapuvälineelle Libyan kanssa sieltä 1850 ihmistä evakuoitu ja myös uudelleen sijoittamisia on tullut. Italiasta on, on uudelle sijoitettu noin 34 000 henkilöä tähän mennessä. Paljon on saavutettu, mutta paljon on vielä tehtävääkin hyvin. Tämän tiedämme. Me jatkamme edelleen työtämme tässä edistymiskertomuksen löydösten pohjalta ja me teemme tässä Öö, me, öö, viime viikolla tuli Euroopan neuvostolta tärkeitä päätöksiä. Meillä on epävirallinen neuvoston kokous tässä ensimmäinen Itävallan puheenjohtajuuskaudella. Työ jatkuu ja luotamme teidän tukeenne niin, että saamme mahdollisimman monet näistä asioista nyt saatettua loppuun. Kiitos. Next is Mrs. Er- Thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat jäsenet, haluaisin lyhyesti esitellä uudelleen laatimisen tärkeimmät elementit asetuksesta 377-2004, joka liittyy yhteyshenkilöverkoston luomiseen. Asetuksessa tällä hetkellä lainsäädäntöpuitteissa on säädelty jäsenvaltioiden roolia, kun toimitaan kolmansissa maissa ja luodaan maahanmuutto, yhteyshenkilöverkosto kolmansiin maihin. 2016 ja 2017 teimme perinpohjaisen arvioinnin tämänhetkisistä oikeudellisista puitteista. Ja ensimmäistä kertaa arvioitiin tehokkuutta tämän asetuksen osalta. Ja saimme sieltä todisteita uudelleen laatimisen perustaksi. Arvioinnin jälkeen teimme kaksi päätelmää. Ensinnäkin noin 500 yhteyshenkilöä, jotka tällä, hetkellä toimivat jäsenvaltiossa ja kolmansissa valtioissa, ovat merkittävä tekijä, kun ajatellaan kumppanuuksia kolmansiin maihin ja otetaan hallinnoimaan jatkuvia maahanmuuttovirtoja EU-hun. Mutta toisaalta Lainsäädännössä ei hyödynnetty täysimittaisesti näitä etuja ja saatiin aika vähän aikaan, kun ajatellaan verkostoitumista kolmansissa maissa ja kun ohjattiin niitä yhteisiä tavoitteita kohti. Nämä yhteishenkilöt ja heidän johtajansa tekevät saman päätelmän – ja komissiossa olemme olleet yhteydessä heihin viimeisen vuoden aikana sekä Brysselissä että kahdeksassa työpajassa, joita järjestettiin ympäri maailmaa. Ja päättelimme, että meidän täytyy optimoida yhteyshenkilöiden kapasiteetteja ja heijastella heidän muuttuvia roolejaan uudessa tekstissä. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myös vastikäiset trendit, joka liittyy siihen, miten komissio ja virastot ovat hyödyntäneet yhteyshenkilöjä. Eli 16. toukokuuta komissiossa hyväksyttiin teksti, jossa todetaan, miten yhteyshenkilöiden työtä voidaan koordinoida ympäri maailmaa ja luoda eurooppalainen verkosto. Näiden yhteyshenkilöiden tehtävät eivät ole uusia ja tavoitteena – oli hyödyntää tämänhetkisiä laillisia tekstejä. Eli kyseessä on uudelleenlaatiminen eikä uusi ehdotus. Maahanmuuttoa pitää hallinnoida paremmin. Meillä pitää olla hyvää yhteistyötä, kun torjutaan laitonta maahanmuuttoa ja rikollisuutta, kuten ihmiskauppaa ja ihmissalakuljetusta ja palautusten ja takaisinotto kolmansien maihin ja uudelleen sijoittamishankkeita myöskin on toteutettu näiden henkilöiden avulla. Sitten työn koordinointi. Komissio on ottanut huomioon, millä tavalla jäsenvaltiot järjestävät toimintansa kansallisesti – ja siksi ehdotamme, että luotaisiin ohjausryhmä, jossa olisi jäsenvaltioiden maahanmuuttoalan yhteyshenkilöitä sekä erillisvirastojen edustajia. Ohjausryhmä olisi taho, josta annettaisiin yhteyshenkilöille strategisia ohjeita myöskin käytännön asioissa, jotka – saattavat olla merkittäviä. Ja näin voitaisiin joustavammin ohjata verkoston työtä. Ohjausryhmä saisi tietoa maahanmuuttoon liittyvistä trendeistä ja konkreettisia ohjeita voitaisiin antaa tietyille yhteyshenkilöille esimerkiksi uusien reittien varrella – siellä voidaan jakaa tärkeitä tietoja, olla yhteydessä paikallisviranomaisiin tai valmistella analyysejä, jotka ovat merkittäviä Euroopalle. Me käytämme tämänhetkisiä viestintäkanavia yhteyshenkilöiden kanssa kansallisella tasolla ja yritämme häiritä tässä käynnissä olevaa työtä mahdollisimman vähän. Ehdotus poistaa ne osat asetuksesta, jotka olivat byrokraattisia ja, sin, ja eivätkä oikeastaan antaneet lisäarvoa. Esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa julkistettava raportti. Komissio on todennut, että tarvitaan enemmän oikeusvarmuutta, kun ajatellaan vaikka henkilötietojen käsittelyä kolmansissa maissa. Eli uudet säädökset antavat oikeusvarmuutta näille tiedoille, joita yhteyshenkilöt käsittelevät tai vaihtavat tehdessään työtä, kun ajatellaan palautuksia, uudelleen sijoittamisia ja laillista maahanmuuttoa. Komissio ehdottaa myöskin rahoitusta, jotta voitaisiin perustaa ohjausryhmä. Ja ohjausryhmä itse päättäisi varojen käytöstä työohjelmansa mukaisesti. Varoja voitaisiin käyttää erilaisiin toimiin. Esimerkiksi voitaisiin teettää pienimittaisia tutkimuksia, analyysejä, mutta voidaan myöskin järjestää järjestämiä työpajoja, seminaareja, maahanmuuttoalan yhteyshenkilöille, jotka voivat päivittää tietojaan ja taitojaan. Eli me odottelemme nyt yhteistyötä valiokunnan kanssa tulevina kuukausina, jotta saamme tämän lainsäädäntökysymyksen päätökseen. Kiitos. Kiitos. Ja Vronski seitsemän minuuttia viimeisenä pohjana. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelemme komission ehdotuksen muuttaa asetusta 96-2007, joka koskee maahanmuuttaa kansainvälistä suojelua. Esityksen pitää kollegani Juhno, joka on vastuussa asiasta. Rova Silan dg hommesta käytti paljon tilastotietoja, ja se on hyvä esimerkki siitä, miten Eurostatin tilastotiedot voivat antaa panoksensa politiikalle Euroopan tasolla. Osa datasta saattaa tulla Eurostatista, mutta suurin osa tulee operatiivisista datalähteistä, koska Eurostatin kehikko datan keräämiseksi maahanmuuton alueella ei ole päivitetty eikä voi tuottaa tietoja, jotka kattaisivat kaikki politiikan aukot. Joten käteillä on kysyntää relevantimmalle, kattavammalle, nopeammalle ja tiuhempaan ilmestyvälle tilastotiedolle, joka tukisi maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa. Tämä vaatii radikaalia muu- on tapahtunut radikaali muutos kolmaseen mateen ihmisten maahanmuutossa seurapaan ja Euroopan maahanmuuttoilmiön seurantatarpeet ovat kasvaneet ja Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa täytyy arvioida. Turvapaikan hallinnan ja maahanmuuton tilastot ovat yhteydessä hallinnollisiin muutoksiin. Siinä on turvapaikkadataa, kolmansien maiden kansalaisille annetut luvat jäädä alueelle – ja se koskee myös maahanmuuttolainsäädännön täytäntöönpanoa. Tiedonkeruu peruu olemassa olevaan asetukseen vuodelta 2007. Sen lisäksi käytämme komission asetusta vuodelta 2010 2016, joka koskee lupapäätöksiä mutta tämä on vihreille, että sinisten korttien Blue Cards tutkii direktiivin Eurostat aktiivisesti kerää dataa tämän direktiivin pohjalta myöskin. Tällä hetkellä kaikki nämä tilastolliset tarpeet, jotka mainitsin, Näin kaikki osin takaisin vastaan vapaaehtoisen tiedonkeruun pohjalta ja tämän menettelyyn tehokkuus on heikkoa. Meillä ei ole oikeus perustaa vaatia kaikkia maita osallistumaan 26 vaan on osallistunut. 2018 maahanmuuttoagendan edistyskertomus kertoo, että tarvitaan uusia sääntöjä tilastotietojen toimittamisesta maahanmuutosta ja sitä mukaan lukien takaisin paluu. Ja kerran täytyy reagoida paremmin äskettäisiin muutoksiin. Meillä on myös kaksi komission kertomusta asetusta 2012 2015 asetuksista ja muista. Ja niissä esitettiin arvioita ja niissä todettiin, että tilastossa on yhä enemmän aukkoja. Mitkä ovat muutosten tavoitteet? pyrimme lisäämään relevanssia, relevanssia, toimitusnopeutta ja frekvenssia, jotta reagoisimme politiikan tarpeisiin, lisäisimme tehokkuutta ja lisäisimme vapaaehtoisen politiikan tehokkuutta tekemällä sitä pakollista. Pyrimme rajoittamaan kansallisten tiedon toimittajien taakan minimiin. Ja pyrimme myös luomaan joustavan järjestelmän, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Tämä kat- ehdotusmuutos koskee sekä ensimmäisiä turvapaikanhakijoita, myöskin yksin maksustuvien alaikäisten dataa, uudelleen sijoittamista – Dublinin tilastot olisivat yksityiskohtaisempia, muun muassa päätösten uudelleen tarkasteluvaatimuksia ja sitten siirtoja. Tässä olisi myöskin enemmän tilastoa palauttamisesta ja myöskin oleskeluluvista. Nämä tarpeet perustuvat sidosryhmien kuulemisiin – 2007 direktiivin mukaan perustelut dataa kerätään uudella tavalla viitekaudella ja sidosryhmien kuulemisen kautta olemme todenneet, että tilastoissa on tällä alueella lisää aukkoja. Olemme olleet läheisessä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa – ja myöskin pääjohtajan kanssa DG Homes sisäisen pääosastolla ja maahanmuuttoalueen viraston kanssa, tai maahanmuuttotukiviraston Frontexin kanssa. Olemme olleet myös kansallisten tilastolaitosten kanssa lähes yhteistyössä, myös kansainvälisten järjestöjen ja muiden sidosryhmien. Meillä on ollut joukko asiantuntijakokouksia ja, ja kymmenen vuoden ajan kokouksia. Kaikki tämä vahvistaa tarvetta täyttää data-aukot ja tehdä datasta relevantimpaa. Thank you very much. Um, I'm going to open... Paljon kiitoksia. Nyt alkaa keskustelu. EPP-koordinaattori ensin Roberta Metsola ajattelin pyytää, ehkä vähän myöhemmin. Margit Sippel siis. I'd like to give it first to uh, Katarina Kinichi because she's speaking. Anna se Kinichille, koska hän puhuu Kiengen nimissä. Okei. Okay. <laughs> Uh, then uh, you're on my list. Uh, Helga Stevens from ECR is not here. Then I go to Nathalie Griesbeck. Uh, Sitten Nathalie Griesbeck. <laughs> merci, uh, merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Sofi. Muutama sananen tästä esitetystä asiasta. Tämä teksti on hyvään aikaan tuleva. Tämä on hyvä aloite ajatellen tämänhetkisiä tapahtumia ja myös operationaalista järjestelmien toimintaa. Tässä halutaan vahvistaa tietojen kulkua. Tämähän on aivan avainasemassa, kun ajatellaan kaikkea sitä, mitä tapahtuu. Kenties tämä yhteyshenkilöverkoston toiminta, eh, no se ei välttämättä ole hirvittävän avointa, se on liian kansallista. Tämä on edelleen tänä päivänä aivan liikaa kytköksissä jäsenvaltioihin. Eh, Cecilin ja varjoesittelijöiden kanssa – olemme, tulemme keskustelemaan tästä. Yritämme tehdä tästä mahdollisimman eurooppalaisen niin operationaalisissa puitteissa kuin myös tavoitteiden osalta. Kollegojen kanssa tulemme kaikkia näitä seikkoja käsittelemään ja pohtimaan yhdessä, millä tavalla voidaan nämä puutteet korjata niin, että tämän eurooppalaisen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston luominen olisi tehokasta niin operationaalisesti kuin tavoitteiden kannaltakin. Ja lopuksi toteaisin, että on erittäin tärkeää tehdä tästä järjestelmästä hyvin operationaalinen ajatellen näitä yhteyksiä eri virastojen suuntaan. Eilen kuulimme Katrin de Bollia Europolista hänkin totesi samaa, eli tässä Frontex, EASO, Europol, niiden täytyy olla mukana tällaisessa koordinaatios- ja yhteistyölogikassa. Se on aivan kulmakivenä tässä aloitteessa, josta siitä tulisi tehokas. Ja me tulemme tietysti työstämään tätä tekstiä esittelevarjoesittelijän kanssa. Ernst Sargentini. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Eurooppalainen maahanmuutto, suunnitelma. Then the rapporteurs and then the other... Ensin koordinaattorit, sitten esittelijät. Ja olet siis listalla. Spoken, it is... Teknisestihän tämän yksinkertainen asia, mutta vihreät ovat hiukan isompia kuin GUE. Eli kyllä minä teknisesti olen ihan oikeassa paikassa. Eli puheenjohtaja, eurooppalainen maahanmuuttosuunnitelma. Eilen Itävallan sisäministeri ja oikeusministeri olivat täällä ja selittivät tulevan puolen vuoden ohjelman ja myöskin maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä ja olen vieläkin hiukan ymmälläni. Komissiolta haluaisin nyt kuulla, miten he näkevät seuraavan puolen vuoden tai ajan ennen seuraavia vaaleja Meillähän on erinäisiä kysymyksiä, jotka eivät etene. Komission kanssa sovittiin uudelleen sijoittamisesta, menettelydirektiivistä, eli mikä on sitten seuraava prosessi ja millä tavalla komissio näkee huippukokouksen tuloksen kahden viikon takaa. Siellähän puhuttiin konsensuksesta neuvostossa Dublin-asetuksen suhteen. Jos neuvostossa etsitään konsensusta, niin silloinhan parlamenttia ei näy yleensä missään. Eli voisiko komissio kertoa tästä? Ja eilen puheenjohtaja valtio silloin kun siltä kysyttiin näistä maihin nousukeskuksista EUn ulkopuolella, niin saimme kuulla, että päätelmissä sanotaan, että meidän tulisi tutkia tätä. No en minä nyt kehota teitä hoitamaan tätä tutkimusta loppuun nopeasti, mutta voisiko kertoa, joustoa hiukan lisää. Eli uusien hankkeiden lisäksi, mikä on Euroopan yleinen turvapaikkajärjestelmä nyt? Kiitos. Kiitos. Zastra enää. Kinitsi lukee lausuman. Kiitos puheenjohtaja. Puhun tosiaan Kienken nimissä. Tällä hetkellä hän on Maalissa vaalitarkkailumissiolla. Ja pyydän anteeksi kollegoilta, komissiolta ja neuvostolta hänen poissaoloaan. Eli kollega haluaisi kiittää komissiota ehdotuksen esittelystä, joka liittyy maahanmuuttoalan yhteyshenkilö verkoston luomiseen. Ja vuonna 2015, kun puhuttiin maahanmuuttokysymyksistä, komissio oli todennut, että meidän pitää aktivoida kaikki politiikan alat ja välineet, jotta voimme hyvällä tavalla yhdistää ulko- ja sisäpolitiikan. Ja nyt yhteyshenkilöt eu ja ulkopuolella toimivat koordinoidulla tavalla. Ja meillä on kannustimia, jotta päästäisiin painopistealueisiin myös kolmansissa maissa. Ja näin pystymme parhaalla tavalla hoitamaan maahanmuuttovirtoja noudattamalla ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt hoitavat näitä asioita. Ja kuten komissio itsekin korosti ehdotuksessaan, heidän potentiaaliaan ei ole täysimittaisesti hyödynnetty. Myöskin tiedonvaihdossa on ollut puutteita Euroopassa ja myöskin tietojen jaossa. Esittelijäkin katsoo, että yli 500 yhteyshenkilöä kolmansissa maissa ja verkostot sisältävät paljon potentiaalia, mitä tulee maahanmuuttovirtojen hallinnointiin. Kienke on myöskin val- samaa mieltä valtaosasta komission ehdotuksista ja esittää muutaman tarkistuksen, jotta voitaisiin yhtenäistää tietojenvaihtoa ja jotta voidaan varmistaa, että perusoikeuksia ja syrjimättömyys ja muita periaatteita noudatetaan asetuksessa. Tässä siis Kiengen puheenvuoro ja kiitoksia kaikille esittelijän nimissä. Kiitos. Stone. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota lämpimästi niistä tiedoista, joita olette meille tänä aamuna kertoneet ja Haluaisin kiittää luottamuksesta minua kohtaan esittelijänä, eh, mitä tulee muuttoliiketilastoihin. tilastoihin Kuten aina, odotan läheistä yhteistyötä kaikkien kanssa. Voimme kaikki varmasti olla yhtä mieltä siitä, että muuttoliikettä koskevat tilastot eivät ole aiheena niin mitenkään kauhean upeaa ja verrattuna muihin Euroopan turvapaikkakysymyksiin, kuten Dublinin järjestelmä tai mihin tahansa muuhun. Mutta tämä on kuitenkin tärkeä asia, koska enemmän kuin koskaan me tarvitsemme enemmän tällaista todistepohjaista lähestymistapaa maahanmuuttoalalla. Jotta tämä olisi mahdollista, niin me vain tarvitsemme yksinkertaisesti kaikki relevantit alueet kattavia hyviä tilastoja. Arvo puheenjohtaja, minä uskon, että politiikka, ainakin minun näkemykseni ja toivottavasti muidenkin näkemysten mukaan, pitäisi perustaa tieteelliselle todistusaineistolle. Meillä täytyy olla hyvin, lä- hyvin käytännönläheinen lähestymistapa tähän asiaan ja riippumatta kautta eri näkökulmista muuhun muuttoliikepolitiikkaan Euroopan unionissa. Kaikilla pitäisi tavoitteena olla saada hyviä luotettavia tilastoja, joille avulla voidaan selventää eri haasteita, joita edessämme tällä hetkellä on. Tällä erää itse analysoin komission ehdotusta yhdessä varjoesittelyiden kanssa. Me käymme tämän läpi tänään viimeistään. En tänään mitenkään käy läpi tätä mietintö luonnosta, mutta tutkimustemme mukaan näkyy, että tila- jäsenvaltiot itse asiassa keräävät paljon enemmän tilastoja kuin mitä ne jakavat Eurostatin kanssa. Monet jäsenvaltiot julkaisevat tilastoja kansallisissa raporteissa ja jakavat niitä kansalaisjärjestöjen suuntaankin. Ja tämä osoittaa sen, että monet tilastoista eivät ole mitenkään erityisen arkaluontoisia. Joitakin lisäkriteerejä asetuksessa voisi olla sen varmistamiseksi, että saamme paremmin todennettavissa olevia verrattavissa olevia tilastoja Eurooppaan ilman, että lisätään byrokratian taakkaa jäsenvaltioille. Tarkoituksena ne on esitellä teille mietintöluonnos ennen 10. syyskuuta niin, että voimme keskustella siitä valiokunnassa 27. syyskuuta. Määräaikatarkistuksille on 4. lokakuuta ja tavoitteenani on äänestää tästä valiokunnassa 20. marraskuuta. Ja kolmikantan mandaatti voidaan sitten hyväksyä marraskuun lopussa minitäysistunnossa. Tämä äh, aikataulu on aika tiukka, mutta kyllä se meille jättää vähän liikkumavaraa äh, trilogia varten tämän vaalikauden aikana. Tietysti riippuen siitä, jos neuvosto haluaa todella sitoutua työstämään tätä asiaa, mutta minä olen luottavainen tämän asian suhtaan Nyt kiitoksia teille kaikille. Uh, bit... Ketäs kollegat, olemme vähän aikataulusta jäljessä. Meillä on vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Stahovski, Verge, Miranda ja Lopez Aguilar. Saatte puolitoista minuuttia japtisti ja sitten komissio ihan lyhyesti voi vastata kysymyksiin, joihin haluatte vastata. Stavski. Kiitos, puheenjohtaja. Puhun nopeasti. Ensiksi kiittäisin esittelijä ja komissiota ja esitteli seuraava Mussolinin kannan. Euroopan poliittiset johtajat ovat vihdoinkin laittaneet paperille sen, että onnistuneen eurooppalaisen politiikan perusteet, jotka johtavat sisäisten ja ulkoisten lähestymistapojen yhdistämiseen ja tarvitaan tehokkaita rationaalisia sääntöjä maahanmuuttoon ja turvapaikkapolitiikkaan ja tällaista rakenteellista yhteistyötä siirt- lähtömaiden ja transitmaiden tapauksessa. Euroopan maahanmuuttoyhteisviranomaisten verkosto täytyy luoda niin, että käydään rakentavaa vuoropuhelua avoin kolmasen maiden kanssa, joka on keino torjua laitonta maahanmuuttoa ja ihmisten salakuljettamista. Tilastojen suhteen me tarvitsemme uskottavia tilastoja, millä on kysymys komissiolle. Kysyisin tilanteesta Ruotsissa. Seuratteko raportti sitä, mitä tahtoo Malmössä, mitä jengit siellä tekevät ja, ja sellaisia, vaan sieltä, mitä työssä me tarvitsemme. Miss, Mrs. Verger? Verger. President, je voulais d'abord vous remercier. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että annoitte tulkin lukea viestinsä ja siitä, että kunnioitatte heitä ja näin ei aina tapahdu. Minä olen varjoisettelänä näiden kahden tekstin osalta ja Kolin Eros nyt ei ole täällä. Minun pitäisi tietysti edustaa häntä koordinaattorina. Eli tiedän, että tässä nyt menee puheaikaani, niin, mutta sitten vielä tästä menettelystä. Yhdessä tunnissa pitäisi puhua maahanmuuttoasioista ja uudesta komission ehdotuksesta. Se nyt ei ole hyvä tapa tehdä työtä, mutta alamme jo tottua tähän täällä. Niin, suokaa anteeksi tulke, mutta nyt puhun kyllä todella nopeasti. Ja keskityn lähinnä eurooppalaisen maahanmuuttosuunnitelmaan – Eli vuonna 2015 tämä suunnitelma käynnistettiin ja siinä oli neljä osiota. Ne olivat suhteellisen tasapainossa. Ja mikä nyt on tilanne? Kun katsotaan tilannetta, eli eurooppalainen maahanmuuttosuunnitelma, mutta tämä koskettaa ainoastaan niin sanotua laitonta maahanmuuttoa. kaikki ei nyt täsmää tässä lähestymistavassa, myöskään parlamentissa – koska me olemme lähteneet tähän mukaan. Eli me olemme sanoneet, että meillä pitäisi olla kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuuttoon ja meillä pitää olla sekä sisäinen että ulkoinen lähestymistapa. Maahanmuuttoreitit ovat ainoastaan laittoman maahanmuuton reittejä. Eli jo, jokin tässä nyt ei täsmää, kun ajatellaan näiden asioiden käsittelyä. Ja vielä kerran haluaisin ottaa esille sen, että neuvostossa jälleen kerran on viety kehitysyhteistyörahoja ja laitettu niitä maahanmuuttorahastoon. Niin tilastot ovat tietysti tärkeitä. On hyvä, että meillä on näitä nyt käytössä. Ehkä jos me käytämme näitä tilastoja oikealla tavalla, niin silloin me pystymme kummomaan tietyt vanheet. GUE ei nyt halua viedä enempää puheaikaa tässä asiassa. Anteeksi, aikaa on rajoitetusti. Muuten voidaan olla tietysti keskiöön, en minä välitä, mutta näin se on. Pyydän myöskin kollegoita, jotka tulevat tänne sisälle osoittamaan hitosen kunnioitusta ihmisille, jotka puhuvat, jotta voidaan edetä nopeasti ja käydä näistä Miranda puolitoista minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kovasti haluaisin kertoa erään tiedon, jonka luin lehdestä viime viikolla. Tässä on kysymys uhritilastoista. Onko näillä väliä? Onko, hyvät komission edustajat, mereltä pelastettujen ihmisten määrällä mitään välillä? Kun ajatellaan eurooppalaista koordinaatiota ja maahanmuuttopolitiikkaa, otetaanko siinä huomioon myös ne jäsenvaltiot, jotka eivät halua, kuten Italia tai Malta, ottaa vastaan näitä aluksia te tiedätte, että viime viikolla Hands alus ei päässyt Italian eikä Maltan satamiin. Minä kolmen muun parlamentin jäsenen kanssa olimme mukana tuossa laivassa. No sanathan ovat kauniita, asiakirjoja esitellään, lainsäädäntöä esitellään, ne ovat oikein kivoja, mutta uhriluvut eivät näy missään. Minä haluaisin komissiolta vastauksen koska me tuossa matkan aikana yritimme olla yhteydessä komissioon, emme saaneet sieltä minkäänlaista vastaanottoa, ei mitään vastausta. Miten on mahdollista, että eurooppalaisen lipun alla purjehtivat laivat eivät pääse eurooppalaisiin satamiin? Meidän täytyy tässä vaatia vastauksia Euroopan parlamentin jäseninä ja toimielimenä. Kiitos. Lopes Aguilar. Kiitos puheenjohtaja. Komissio. Euroopan maahanmuuttoagenda. agenda neljä kohtaa. Olemme keskustelleet asioista perusteellisesti ainakin neljä vuotta tämän mandaatin aikana. Erityisesti viime täysistunnassa. Joten ehdotan, että kommentoitte niitä neljä näkökohtaa, jotka tehtiin niissä keskusteluissa viime täysistunnassa Strasbourgissa ensinnäkin. Nämä maihin osasatamat ja keskukset miten ne toimivat niin, että ne kunnettaisivat ihmisoikeuksia ja humanitaarista kansainvälistä oikeutta Pohjois-Afrikan maissa ilman, että ne oteltaisiin kahdenvälisestä sopimuksesta. Tämä fasilitaatiodirektiivi. Halsiman direktiivin muutosta, jotta se mahdotonta kriminalisoida humanitaarinen apu, kun on henkiä avomerellä. Parlamentin enemmistö johdonmukaisesti on halunnut laillisia reittejä. Ilman niitä voimme puhua vain epäsäännönmukaisesta maahanmuutosta, koska säännönmukaisella maahanmuutolla ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja vapaaehtoinen solidaarisuus ei ole solidaarisuutta. Eikä se vastaa sitä mandaattia, joka on Seutin artiklassa 18. Miten komissio voi pitää huolta siitä, että solidaarisuus sitoo kaikkia jäsenmaita, ei vain kaikkia puheenjohtajia keskeyttää puhujan tässä vaiheessa. Kiitos. Asiat ovat perille. Käännymme nopeasti komission puoleen. Vaikkapa puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Ensinnäkin edistyskertomus. Siinä on todettu jo alkuosassa, että tässä katsotaan edistystä kaikilla maahanmuuttoon liittyvillä aloilla. Eli siksi nämä kaikki tiedot on kerätty yhteen kertomukseen ja me käytämme samaa metodologiaa. Viime viikolla neuvosto lähetti selkeän viestin, eli maahanmuuttoasioissa tarvitaan kaiken kattavaa eurooppalaista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon eurooppalaiset arvot ja periaatteet. Ja puheenjohtaja, te puhuitte sitten näistä seuraavista askeleista. Ulkoinen ulottuvuus, sisäinen ulottuvuus, ulkorajojen suojelu – Eli me jatkamme työtä kaikilla näillä aloilla. Uudistamme turvapaikkamenettelyitä ja arvioimme alueellista yhteistyötä EU:ssa kumppanuudessa kolmansien maiden kanssa. Ja turvapaikkakysymyksissä kohta 12 neuvoston päätelmistä. Siellä on paljon tietoa tämänhetkisestä tilanteesta ja seuraavista askeleista. Ja Tähän mennessä paljon edistystä on tapahtunut Bulgarian puheenjohtajakaudella. Meidän täytyy rajoittaa niiden asioiden määrää, joista neuvotellaan. Ja meillä on turvapaikkaan liittyviä kaksi ehdotusta. Ja meidän täytyy lisäksi tarkastella turvapaikkamenettelyehdotusta. Mutta meidän täytyy jatkaa työtä neuvoston kanssa ja yritämme saada työn päätöksen mahdollisimman nopeasti. Ja sitten tästä asiasta tulee edistyskertomus lokakuussa. Anteeksi, joudun keskeyttämään. Lavina, haluatko vastata? Ei. Teille ei tainnut olla kysymyksiä, herra Vronski. Voin kiittää tuosta meille. En usko, että vastauksia tuli kaikkiin kysymyksiin, mutta asiaan palataan. Koska menettely alkaa. Meillä on lyhyet äänestykset ennen kuin komission jäsen tulee tänne.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 sitä eräs mietintö yksilöiden suojelu unionin toimielinten henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Vapaa, e, vapaa äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Grisbeck mietintää jäädyttämistä menettäväksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Sekin hyväksyttiin suurella enemmistöllä. Ja sitten vos mietintä EUn oikeudellinen yhteistyön yksikkö vos mietintä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämähän on minun urani kohokohta. Hyväksytty. Selvä. Onnistuimme. Saimme aikataulusta kiinni. Ja seuraava kohta on kolmas turvallisuusvuoropuhelu komission jäsenen Julian Kingin kanssa – colleagues, can I ask everybody to take their seats? And can you take your conversations outside? Käykääpä keskustelut salin ulkopuolella. Komissaari sanoi täällä ja häntä täytyy kuulla. Okay, welcome. Tervetuloa komissiaisen King kolmanteen live-valiokunnan turvallisuusvuoropuheluun prynpäätösten ja ikuinen suosikkini EU-PNR-direktiivin täytäntöönpano. Lyhyt esittely meillä on puolitoista tuntia. Meillä on ollut 21. kuudetta valmisteleva asiantuntijakokous, jolloin heidän politiikka esitteli tutkimuksen, jonka prosenttuma on tehnyt. Ja tutkimuksesta on kopioita täällä. Sekä siellä oli komission neuvoston asiantuntijoita, saksalaisia asiantuntijoita ja Espanjan terrorismin vastaisen toiminnan keskuksesta nostettuun käsittely DNA-datan vaihtoa jäsenvaltiossa. Ja hän totesi, millaisia vaikeuksia on arvioida purunpohjaisten tiedonvaihdon lisäarvoa, koska tilastodataa ei juuri ole, jolla pohjalla voidaan vertailla osumien ja ei-osumien suhdetta syytteiden nostamisessa – tältä pohjalta ymmärtäisi, mitä lisäarvoa datavahdassa on. Tämän datan puuttuminen tekemättömäksi arvioida myöskin tiedonkäsittelyn suhteellisuusperiaatteen noudattamista, mikä on aika vakavaa. Neuvoston sihteeri kertoo tilanteen, tilannekatsauksen Prumin täytäntöönpanosta. Takaraja oli 21.8.2009 vuotta sitten. Ja tuon kertomuksen mukaan useimmat jäsenvaltiot eivät ole täydessä toiminnassa Prun päätöksen datojen vaihtajan kanssa. Saksan rikostutkintaviraston bundeskriminaalamtin edustajat painottivat datan merkitystä ja sitä pitäisi kehittää edelleen. Puuttuvat vaarat jäsenmaissa voisivat selittää täytäntöpanon vaihtumista. Ja tämä vastaavuolinen oikeusapumenettely voisi parantuakin, kun sitä ei ole satoja tasolla. Ja sitten puhuttiin EU-PNR-täytäntöpanosta ja kymmenen maata kertoi, että ne ovat transponoineet PNR-direktiivin. Jotkut jäsenmaat ovat erittäin sitoutuneita ja edistävät merkittävästi briefaukseni mukaan. Komissiossa 20 ilmoitusta jäsenmaalta, jotka ilmoittavat, että he odottavat samalta maansa äh, direktiivien sisäisissä jäsenet esittävät kysymyksiä, jotka Prumin tietosuoja ää, äh, vastaisi poliisi tietosuojaperiaatteet, joita ole täysin täytäntä pantu. Itse asiassa sitä ei ole pantu ollenkaan. Vain yhdessä jäsenmaassa. Ei nyt ihan nolla, mutta saat sitten ihan rauhassa saat puhua sitten sitten kysyvät, joko EU-PNR vastaa tuomioistuimen vaatimuksia. Tarvitaan tässä lisää porsareikiä, yksityiset lentokoneet ja satamat ja muut. Täällä on 15-20 minuuttia puheen aikaa Brumista PNRstä. Voitte varmasti etukäteen tehdä tyhjäksi jotkut kysymyksetkin ja sitten aletaan keskustelu. Pyydän. Thank you, Chair. It's lovely to see you. here. Kiitoksia, on hienoa nähdä teidät täällä. On aina hienoa olla tässä valikunnassa Ja kerron teille hiukan uusimmista luvuista, jotka mainitsitte. Olen aina kiitollinen siitä, että voin keskustella kanssanne, kun yritämme luoda turvallisuusunionia Olemme puhuneet monista asioista turvallisuusunioniin liittyen. Ja meillä on sitten jäsenneltyä vuoropuhelua syyskuussa. Terrorismin torjunta, välineet, joita terroristit käyttävät, esimerkiksi rahoitus, räjähteet, aseet. Yritämme paremmin suojella julkisia paikkoja Pyrimme torjumaan radikalisoitumista yhteisöissä ja verkossa. Sitten järjestäytynyt rikollisuus. Vahvistamme poliisiyhteistyötä ja kyberrikollisuus. Yritämme täytäntöönpana NIS-direktiiviä, saada kyberturvallisuus tekstipäätökseen. Väärien tietojen torjuminen, sehän on turvallisuuden kannalta tärkeä kysymys. Ja pitää vahvistaa myöskin vaaleihin liittyvää turvallisuutta. Te pyysitte, että tänään keskusteltaisiin PNR-direktiivin täytäntöönpanosta ja Prymin päätöksestä. Ja totta kai voimme puhua myös niistä. Meidän pitää vahvistaa Euroopan toimintaa terrorismin torjunnassa – tietojen iako ja täytäntöönpano ovat tärkeitä. Ja tiedän, että te kiinnitätte niihin erityistä huomiota, kuten minäkin. Jotta olisi tehokas turvallisuusunioni, meidän täytyy varmistaa, että teemme sen, mihin yhdessä olemme sitoutuneet. Ja meidän täytyy hyödyntää tämänhetkisiä päätöksiä ja välineitä. Ja jos näin ei käy, niin sitten asian täytyy puuttua. PNR-direktiivi on yksi rakennuspalikka turvallisuusunionissa. Näiden tietojen käsittely on tärkeää, jotta voidaan vahvistaa EUn toimintaa terrorismin ja rikollisuuden torjunnassa muiden välineiden avulla. Oikeudenkäyttöviranomaiset eivät voi tunnistaa epäiltyjä henkilöitä samalla tavalla kuin PNR-tietojen kautta. Näin voimme havaita ja torjua rikollisuutta ja terroristiiskuja. Direktiivistä sovittiin EU:ssa pitkien neuvotteluiden jälkeen. Ja nyt on varmistettava, että kaikki työ ei mennyt hukkaan. Tulee siis varmistaa, että päätöstä noudatetaan ja hyödynnetään tätä voimakasta välinettä. Täytäntöönpanon määräaika meni 25. päivä toukokuuta umpeen. 15 jäsenvaltiota tällä hetkellä ovat ilmoittaneet komissiolle siitä, että direktiivi on siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kaikkialla EU-ssa tämä ei ole toteutunut, se on hiukan huolestuttavaa, mutta varmasti useammat jäsenvaltiot saavat tämän prosessin valmiiksi tulevina viikkoina – ja me seuraamme tilannetta. Jotkut eivät vielä ole panneet direktiivejä kovin paljon täytäntöön, mutta kaikki jäsenvaltiot näyttävät olemaan sitoutuneita siihen, että direktiivi siirretään kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tiedot, joita olemme saaneet jäsenvaltiosta, viittaavat siihen, että PNR-tietojen käsittelystä on saatu jo konkreettisia tuloksia. Esimerkiksi huhtikuussa kävin belgialaisessa yksikössä kolme kuukautta sen jälkeen, kun järjestelmä oli otettu käyttöön. Ja PNR-tietojen käsittelystä oli ollut hyötyä, kun oli käsitelty esimerkiksi ulkomaalaisia terroristeja ja käteisrikoksia. Mutta siellä, missä panoa ei kunnolla ole, niin se rajoittaa myöskin PNR-mekanismia kaiken kaikkiaan. Se vaikeuttaa tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden välillä ja sitä, miten Europol saa käyttöönsä näitä tietoja. EUn PNR-mekanismi on yhtä voimakas kuin sen heikoin linkki. Myöskin oikeusvarmuus heikkenee lentoyhtiöiden osalta, koska Niillä ei ole yhtäläisiä toimintamahdollisuuksia ja se heikentää myöskin yksilöiden oikeuksia. Heidän pitäisi hyötyä tietosuojasta kaikissa jäsenvaltioissa. Ja viimeisen kahden vuoden aikana minun mielestäni komissio on ponnistellut ja auttanut jäsenvaltiota panemaan direktiiviä täytäntöön. Olemme antaneet rahoitusta, asiantuntija-apua, vaihtaneet hyviä käytänteitä Me olemme toimittaneet teille kirjallisesti tietoa tietyistä avunantomuodoista jäsenvaltioille. Ja myöskin on vertaistukea jäsenvaltioille, joissa ollaan jo pidemmällä ja joissa on enemmän kokemusta näistä asioista. Ja me jatkamme tämän tuen antamista. Samanaikaisesti teemme kaiken varmistaaksemme, että täytäntöönpano on täysimittaista. Sehän on roolimme komissiossa. Käynnistämme myös rikkomusmenettelyitä, jos on tarpeen. Ja tällä hetkellä tarkastelemme tilannetta ja tässä kuussa, heinäkuussa, ryhdymme toimiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät vielä ole toimittaneet tietoja direktiivin siirtämiseksi, siirtämisestä osaksi kansallista lainsäädäntöä olemme rahoittaneet kahta jäsenvaltioiden pilottihanketta, jotta matkustajatietoyksiköt voivat tehokkaasti ja turvallisesti vaihtaa näitä tietoja. Myös Euroopan on mukana tässä prosessissa ja 16 matkustajatietoyksikköä on yhteydessä Europolin keskusyksikköön. Ja teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja vaihdamme hyviä käytänteitä direktiivin täytäntöönpanon osalta. Ja tavoitteena on maksimoida hyödyt. Prymin päätökset. Tietojen vaihto meidän kaikkien mielestä varmaan on keskeinen osa lainvalvontaviranomaisten yhteistyössä. Prym päätökset ovat keskeisiä. Ja kymmenen vuoden aikana, niin kuin ihan oikein muistutitte, Prym on ollut hyvä väline lainsäädäntötyössä ja sitä on käytetty rikosten selvittämisen ja sitä on käytetty enemmän vuosi vuodelta. Ja palaute jäsenvaltioista viranomaisilta on se, että he arvostavat tätä. Olemme toimittaneet teille hiukan tilastotietoja Prymin päätösten soveltamisesta, mutta niitä ei vielä ole pantu täytäntöön kaikessa jäsenvaltiossa, vaikka komissio on antanut apua ja auttanut hyvien käytänteiden vaihdossa. 2008-2013 Prym-hankkeisiin myönnettiin yli 20 miljoonaa euroa ja nyt 22 miljoonaa on varattu jäsenvaltioille, jotta ne voivat parantaa tietojen vaihtoa ja 3 miljoonaa on vielä varattu. Sillä tuetaan eh, rikostutkimusmenettelyitä. Ja komissio on käynnistänyt rikkomusmenettelyitä jäsenvaltiota vastaan, jotka eivät määräaikaan mennessä ole panneet täytäntöön näitä säädöjäksiä. Neljä jäsenvaltiota vielä käsitellään, mutta kaikki nämä valtiot ovat edenneet täytäntöönpanon osalta. Eli nyt on hyvä aika keskustella Prymin tulevaisuudesta ja miltä tulevaisuus näyttää. Tämänhetkisissä puutteissa on pitkät menettelyt ja myöskin viimeisen kymmenen vuoden aikana teknologia ja rikostutkinta teknologian on kehittynyt ja sen pitää sitten näkyä tulevaisuudessa. Ja tietosuoja kysymykset ovat muuttuneet myöskin. Ja komissio tarkastelee Prym päätöksiä se ensi toukokuuhun mennessä – ja tarpeen mukaan teemme ehdotuksia näiden säädösten muuttamiseksi. Komissio myös katsoo oikeasuhtaisuutta ja täytäntöönpanoa uusien tietokategorioiden osalta. Meidän täytyy analysoida kaikkia näitä asioita ja teemme tutkimuksen tulevina kuukausina yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Ja olemme tehneet tutkimuksen DNA-tietojen rajat ylittävästä vaihdosta. Ja käsittääkseni tämä on tärkeä osa tätä työtä. Ja nämä tulokset ovat saatavana ensi vuoden alussa. Meillä on pari minuuttia vielä aikaa. Ja haluaisin sanoa pari sanaa näistä kahdesta muusta osiosta työssä, työssämme, kun ajatellaan turvallisuuskysymyksiä ja rajanhallintaa. Ensinnäkin tietovajeiden kattaminen. Haluaisin kiittää teitä ja esittelijä Galia, varjoesittelijöitä äänestyksestä, etiaksesta viime viikolla täysistunnossa. Lisäksi sovittiin rajan ylitysjärjestelmästä. Tällä tavalla voimme pitää kansalaiset turvassa ja rajat turvallisina. Ja myöskin äänestettiin Elisa-virastosta. Haluaisin kiittää esittelijää Mäköveitä ja varjoesittelijöitä. Ja näin voimme uudistaa EUn kattavia tietojärjestelmiä rajanvalvontakysymyksissä. Ja se on hyvin tärkeä rakennuspalikka tällä saralla. Ja sitten yhteen toimivuus tietojärjestelmien välillä. Näistä on puhuttu ennenkin ja palaamme näihin varmaan vielä Valiokunnassa puhuttiin yhteen toimivuudesta kesäkuussa ja esiin tuli monia kysymyksiä. Silloin ei ollut aikaa vastata kysymyksiin, mutta olen kirjoittanut Claudille ja toivottavasti tämän kirjan kautta on pystytty puuttumaan avoimeksi jääneisiin kysymyksiin. Ja olen valmis puhumaan näistäkin asioista tänään. Kansalaisten turvallisuuden parantaminen liittyy myöskin tietosuojaan ja perusoikeuksiin, kuten on monen kertaan todettu. Tietosuojavaltuutettu ja perusoikeusvirasto ovat mukana, kun tehdään yhteen toimivuusehdotuksia. Ja arvostan sitä, että esittelijät ja kansalaisvapauksien valiokunta – haluaa edetä nopeasti tarkastelemaan näitä ehdotuksia. Kolmikantaneuvottelut käynnistetään mahdollisimman pikaisesti kesätauon jälkeen ja yritämme saada neuvottelut loppuun tämän vuoden loppuun mennessä. Ja meidän täytyy vahvistaa tietojenvaihtoa. Se on tärkeä osa työtämme, kun ajatellaan turvallisuusunionia. Ja haluaisin kiittää kiittää yhteistyöstä viime kuukausina ja vuosina. Edistystä on tapahtunut asiassa, paljon on vielä tehtävänä ja haluan tehdä sen tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitokset. Seuraavaksi koordinaattorit, jotka ovat paikalla. Mitchell ei ole paikalla. Sipel. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on joukko kysymyksiä. Aika usein, kun puhutaan turvallisuudesta, sanotaan, että emme tee tarpeeksi ja meidän täytyy tehdä enemmän suojellaksemme kansalaisia. Jos nyt katson rikostilastoja, niin tulee sellainen vaikutelma, että monilla aloilla rikokset ainakaan eivät ole nousseet ja monilla aloilla rikokset ovat vähentyneet. Eli mistä puhutaan, jos sanotaan, että pitää tehdä enemmän? Ja kun ajatellaan tätä kertomusta. Ja nyt kun katsotaan tätä tekstiä, niin näitä asioita ei panna täytäntöön, ei ainakaan kaikkialla. Eli miten sitä voimme tietää, että nämä toimet, joissa on päätetty, eivät ole riittäviä? PNR-direktiivi. Eli rikollisia voitaisiin tunnistaa, mutta silloin pitäisi kerätä paljon tietoja. Siihen me tarvitaan paljon rahaa, paljon henkilöstöä, mutta vaikka alkuperäinen syy direktiiville oli se, että havaitaan terrorismia, mutta haluaisin tietää, kuinka paljon tästä on nyt hyötyä. Te mainitsitte belgialaisen tapauksen, ja olisimme saaneet hyviä tuloksia, kun näytetään huumeita, terrorismia, käteispetoksia. Voisitko kertoa näistä hiukan konkreettisemmin? Olemmeko löytäneet epäiltyjä, joita oli tarkkailtu, onko ihmisiä pidätetty ja jos on, niin miksi. Eli tästä asiasta haluaisin hiukan tarkempaa tietoa. Prym, olin hiukan järkyttynyt, kun kuulin, kuinka monta miljoonaa vuosien kaudella on mennyt tähän järjestelmään pelkästään EUn puolelta. Ja se ei vieläkään toimi. Ja miljoonia verovaroja on mennyt tähän hankkeeseen komission kautta. Ja ilmeisesti jäsenvaltiot ovat ilmestyneet tähän lisää. Eli miten voidaan varmistaa se, että nämä toimet ovat tehokkaita? Ja veromaksajana kysyisin, että tässä on puhuttu 50 miljoonaa EUn puolesta, eikä järjestelmä vieläkään toimi. Eli tässä voitaisiin puhua verovarojen haaskaamisesta. Sitten väärät tiedot. Eli mikä nyt tällä hetkellä on väärää tietoa, mikä on valeuutisia, onko teillä selkeitä määritelmiä ja onko teillä jo ajatuksia sen suhteen, miten näitä ongelmia voidaan havaita ja tähänkin tarvittaisiin hyvin paljon tiedonkeruuta. Not Mrs. Grisbeck. paikalla, Rova Grisbeck. Paljon kiitoksia, Rova puheenjohtaja. Kiitos komisiasen Kingille, että saavuitte tänne uudestaan vastaamaan kysymykseen ja tekemään esityksen. Kiitos, että että PNRn äh, tie, PNR Sämmäisen tie on pitkä. Me halusimme PNRää mutta eurooppalaista PNR yhtä työkalua. Eikä 278 malle ryhmälle. Me halusimme pakollista tietojen siirtoa. Teidän kiinnostavassa rakentamisestyksessä näkyy jotain, joka on myös erittäin kiireellistä. Tiedämme, meillä on tällä hetkellä 15 jäsen maita, joilla on PNR. Ja järjestelmä antaa jotain tietoa äh, suojella kansalaiselle, mutta tämä on jossain määrin puolivillaiseksi jäänyt toimenpide. Valiokunnan enemmistö olisi halunnut enemmän. Kiitos tiedoista, jotka annoitte ja jotta täsmäisitte. On kysymys. tietojen, koska tietojen puuttumisten niiden henkilöiden suhteen, jotka järjestävät terroritekoja ja voivat kiertää PNR-järjestelmän sanoit, että järjestelmä koskee suuria lentokenttiä ja pyritään suojelemaan kansalaisten turvallisuutta, kun ne käyttävät niitä. Mutta sitten charterit ja pienet lentokentät ovat porsaanreikä. Ja varmaan olette huomanneet tämän. Sitten nopea kysymys, ehkä puhun vähän pitkään. Kysymys koskee direktiivin määräyksiä – jolla pyritään organisoimaan vapaaehtoinen tiedevaihto jäsenvaltioiden välisissä lennoissa. Tässä tapahtuu kehitystä, mutta miten jäsenvaltiot sitä toteuttavat? Kiitos. Thank you, Mrs. Sargentini. Two questions. Puheenjohtaja, kaksi kysymystä. Ero EU, PNR ja oman PNR välillä, siis Tämä kysymys Euroopan kansalaiset, jotka tulevat Kanadaan ja sitten lähtevät sieltä uudelleen, heidän tietonsa, jos ei ole mitään terrorismin tai vakavan kansainvälisen rikollisuuden eh, riskiä identifioitu, niin eh, nämä tiedot Kanadan eh, tietokannasta näiden Euroopan unionin kansalaisten lähtiessä poistetaan, mutta heinäkuuta 2007 unionin tuomioistuimesta, kun meidän omassa PNRssä ei ole tätä mahdollisuutta kuitenkaan. Miten nämä erot voidaan nyt jotenkin sovittaa yhteen? Tämä on aivan uskomattoman tekopyhää vaatia Kanadaa poistamaan nämä tiedot matkustajista. Itse emme sitten toimi tämän asian osalta. Miten tämä epäoikeudenmukainen tilanne selvitetään sitten Prym päätöksestä, neuvostopäätöksestä 2008 vuodelta? No tässähän on aivan jälkeen jäänyt tietosuojan luku siinä valitetaan vain Euroopan neuvoston. Vuonna 2008 me hyväksyimme poliisien osalta tietosuojadirektiivin. Siinä minun piti varmaankin sanoa 2018. Meillä on uusi ö, tietosuojadirektiivi poliiseille ja siinä on parannetut turvalausekkeet Päivitetäänkö nyt sitten prympäätöstä niin, että voidaan uusien sääntöjen muka- linjojen mukaisesti parempaa tietosuojaa antaa? Ernst on lähtenyt. NDFDD ei ole paikalla. Kinitsi pyysi ensimmäisen puheenvuoron. Grazie, grazie presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission siitä, että hän on täällä ja siitä, että hän on alusta pitäen sitoutunut turvallisuuskysymyksiin. Mutta ikävä kyllä puutteita on edelleen ja erityisesti kun ajatellaan tämänhetkisiä vaaroja ja haasteita. No Prymistä jo kuulimme ja PNRstäkään. Sitäkään ei ole kun pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltiossa. Eli millaisia ongelmia on? Ovatko ne taloudellisia ja osittain ehkä on muita syitä. Onko rahoitusapu komissiolta ollut riittävää? Te puhuitte myöskin valvonnasta ja se on ihan hyvä ajatus. Meidän pitää hiukan tukea jäsenvaltioita, jotta ne pystyvät toimimaan oikealla tavalla. Puhuitte myöskin hyvien käytänteiden vaihdosta. Ja Europolilla voisi olla ehkä jonkinlainen rooli. Se voisi tukea jäsenvaltioiden toimintaa PNR-direktiivin osalta. Ja sitten toinen, osa, toinen asia, joka tuli esille, eli julkisten paikkojen ja kriittisten infrastruktuurien turvallisuus – Viime päivinä on puhuttu turvallisuudesta liikenteessä. Eli tätä asiaa pitäisi joka vielä käsitellä syvällisemmin. Eli asemista ja satamista pitää tehdä turvallisemmat. Komissio on havainnut tämän ongelman ja meidän täytyy miettiä jotenkin PNR-direktiivin laajentamista tällekin alalle. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitos. Kiitos komissiasen King siitä, että tulitte tänne. Sanoit, että pitäisi tehdä enemmän turvallisuudelle. Olen samaa mieltä. Olen kiitollinen aloitteesta. Olen vähän yllättynyt, kun kollegat sanovat, että tai kyseenalaistavat pitäisikö tehdä enemmän. Sellaista mukaan rikollisuus vähenee. Se on vähän sama kuin sanoisin, että ei pidä luoda enemmän työpaikkoja, koska teollisuusaste laskee. Riskejä on. Täytyy olla valmistautunut tulevaisuuden riskeihin. PNR on keino tässä. Olen vähän pettynyt PNR-direktiivin täytäntöpanoasteeseen. Teskentelimme monta vuotta tämän parissa ja parlamenttia syytettiin ja EPP oli vähän samaa mieltä, että parlamentti hidasteli. Nyt on sopimus. Miten me saamme kaikki neuvoston jäsenet ja valtiot toteuttamaan tämän? Tässä me olemme pettyneitä. Transponoinnin puute jossakin maissa heikentää PNRn tehokkuutta kokonaisuudessaan. Jatkaisin sitä, mitä Rova Griesbeck sanoo. EUn sisäisistä lennoista. Voisitko päivittää tilannetta sen suhteen? E Transponoinnin puute jossakin maissa heikentää järjestelmää kokonaisuudessaan, niin miten sitten yhdenmukaisen tämä toteuttamisen puute sisäisissä lennossa vaikuttaisi PNRn tehokkuuteen kokonaisuudessaan? Komes. Hyvä komission jäsen. Aivan alusta lähtien olen kysynyt ja jatkan saman kysymyksen esimistä, esittämistä. Mitä jäsenvaltiot tekevät? Onko edelleen mukana nämä PNRn alkuperäiset ongelmat esillä, mitä tulee näihin tietojenkeruuseen, mutta erityinen kysymys kun tässä nyt kovasti ollaan huolissaan turvallisuudesta ja porsareikien täyttämisestä, niin jos minä olisin syrjässä taistellut tyyppi ja haluaisin palata Eurooppaan, menisin Libyaan, olisin mm, yhteydessä paramilitaarijoukkoihin ja ja sitten kilauttaisin Maltalle virkamiehille ja he kyllä järjestävät maksua vastaan, sanotaan nyt vaikka 3000 euroa vastaan, viisumin 2013-2014 hän antoi sitten 88 000 viisumia Maltalle ja sitten minä hyppäisin Katanian lauttaan, valtaisaan autolauttaan. se on Maltaan rekisteröity. Minulla on jopa valokuvia tästä, rekisterinumerot ja kaikki. Sittenpä olenkin Jokataniassa Italiassa. Helppo juttu. Joka päivä voi tällaista reittiä matkustaa. Minä kirjoitin tästä nimenomaista tapauksesta komissiolle ja muutkin ovat olleet yhteydessä komission. No, millä tavalla tätä nyt on tutkittu? Ja tämä viranomainen Maltalla oli se henkilö, joka hoiteli tällaisia viisumeja Hänet pidätettiin äskettäin Maltalla sen takia, että hän päästi sellaisia ihmisiä, joilla ei ollut Schengenin viisumia äm, läpi. No, Haluatko minun puheenvuoron? Sitten itsekin kysyn pari kysymystä. Minusta kysymys sitä, pitääkö tehdä enemmän tai vähemmän, ei ole kovin relevanttia. Pitäisikö se, mitä me nyt teemme, Eikö tämä ole turvallisuusteatteria? Jos tarkastelemme tilannetta viimeisen 15 vuoden ajalta, Tämä on vähän niin kuin kiinalaista nukketeatteria tai varjoteatteria. Ei ole mitään turvallisuus, ää, vaikutusarviota turvallisuusaloitteista. Tämä on järjestelmällistä. Millä muulla politiikka-alueella tällaista ei hyväksytä, mutta turvallisuuden alueella näköjään kyllä. Täytäntöpaino on vähäistä tai olematonta ja kysymys on PNRstä. Entä tietojen säilyttäminen? Tuomarit tarkastivat ennen täytäntöpanoa, mutta on kohdallinen jäsenmaista toteutti tämän. Jossakin jäsenvaltioista perustuslakituomioistuin esti sen hyvistä syistä. Sormeilet passeissa. Tosi kiireellistä. Nyt me saamme selville, että seitsemän maata, seitsemän maata mukaan lukien Sveitsi, vaihtaa dataa. Komissio kertoo, mitkä ne ovat Saksa, Belgia, Tsekki, Ranska, Italia, Romania ja Sveitsi. Nämä ovat nämä parit, kolmiot. Sinne se. Mutta nyt meillä on uusi ehdotus sormenjäljistä henkilöasiakirjassa. Kuten herra Lennart, minä muistan, kuten EPPn kollegat kertovat minulle, kun minä en halunnut – lökätä äänestöstä. Seuraava hyökkäys olisi sinun vastuullasi. Kaksi viikkoa oli kyseessä. Missä nyt ollaan? Minä välitän kysymys 10, 15, 17 jäsenvaltiosta. Haluaisin ymmärtää, mikä tässä on takana. Miksi tässä työnnetään, miksi meille kerrotaan, että meidän on pakko allekirjoittaa nyt. Ja kun esitämme kysymyksiä perusoikeuksista, meillä on kerrottu että me hidastamme, hidastamme käsittelyä. PNRstä vaan kertoa, että ei tässä tätä huomiota ole tuomioistuin että komission jäsenvaltiot jättävät sen huomiota, mutta e jäsenvaltiot, kuten oma maani, ja en nyt sanoo hallituksesta mitään. Minun kantani on selvä. Hollannin korkein Juridinen instanssi on sanonut, että tätä direktiiviä ei voida nykymuodossaan täytäntöön panna. Ei voida täytäntöön panna. Ihan niin kuin tiedon säilyttäminen ja Saksan perustuslakituomioistuin. Siinä vain komissio jyrää, jäsenvaltiot jyräävät. Voisin direktiivi, siinä taas yksi. Komission intohimoisesti sitoutunut ja jäsenvaltiot myös siihen. Mutta oletan, että takarajan mennessä 16.5. vai kaksi jäsenvaltiota oli täytäntöön pannut posidirektiivin tällä hetkellä äh, on 26 rikkomusmenettelyä on varmaan sitten postilaatikossa. Tämä piti olla tosi kiireellistä. Ja minä haluaisin tietää, että missä tässäkin mennään. Kaikkien kaikkien minä kuulen koko ajan, että tämä on tärkeää, hyödyllistä, olennaista rikoksen se taistelussa. Tosiaan se, että me emme tiedä, onko tämä totta. Emme tiedä, koska ei ollut vaikutusarviointoa, ei arvioita, ei raportointia, ei ole tilastoja väitteiden pohjaksi. Tätä ei ole. Ehkä väitteet ovat tosia. Me emme vain tiedä. Eli ennen kuin puhutaan sitä, tarvitaanko lisää vai vähemmän, haluaisin tietää, mikä meillä on nyt, mikä estää jäsenvaltiota toteuttamasta, paljonko EU-rahaa tähän käytetään, ja mikä estää komissiota käymään niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät täytäntöönpane. Tiedätte, kollegat, että olemme kriittinen näistä asiakirjoista – mutta minä olen valmis määrästämään mistään muusta lainsäädännöstä ennen kuin ymmärrän, että tätä tungetaan meidän kurkusta alas ja sen jälkeen jäsenvaltiot alkavat hituroida. Seitsemän vuotta prumista. Seitsemän vuotta. Ja lopuksi mä haluaisin ymmärtää, 15 jäsenvaltiota täyttää tämän nyt PNR. Ja 20 haluavat ottaa tämän jäsenvaltion tämä jäsenvaltioiden keskeisiin lentoihin. Viisi jäsenvaltiota, jotka ovat olleet täytäntöönpanneet tätä ylipäätänsä, haluavat sen sitten sisäisiin lentoihin. Voitte moittia minä siitä, että en ymmärrä, mutta miten tämä ei ole vakuuttaa minut, että turvallisuus lisääntyy. Minä en usko. Teillä on aikaa viljelti siitä vaan. <laughs> Uh, so thank you. Um, thank you for your question. Kiitoksia, kiitoksia kysymyksistänne. Joku kommentoi, että minulla on jonkin verran huumorintajua. No, tällä hetkellä auttaa, kun on britti, jolla on hieman huumorintajua. No, täällä puhumme varsin vakavasta asiasta, joten otan sen hyvin vakavasti. Otan hyvin vakavasti tämä keskustelun ja nämä yksityiskohtaiset kysymykset. Ja tässä alla olevan turhautuneisuuden tunteen, jota jotkut teistä ovat tuulettaneetkin täällä sen osalta, miten asiat etenevät. Minun tehtävänäni ei ole sanoa, tarvitsemmeko enemmän vai vähemmän turvallisuutta – jäsenvaltioiden hommaa. Tämä on neuvostossa ja Euroopan parlamentin tehtävä myöskin, kun te valvotte näitä esittämiämme ehdotuksia. Te voitte antaa palautetta näistä asioista. Joten en lähde nyt sellaiseen keskusteluun, joka ei varmaankaan ole mitenkään hedelmällinen, enemmän vai vähemmän turvallisuutta. Henkilökohtaisesti minusta tuntuu siltä, että jokainen hyökkäys, eritoten terroristi-isku kansalaisiamme vastaan on yksi hyökkäys liikaa. Meidän täytyy yrittää te- tehdä jotain käytännöllistä niin, että voimme vähentää sitä olotilaa, joka terroristeille ja muille rikollisille jää toimia. Haluaisin palata muutaman seikkaan, joita täällä tuotiin esille. Ensinnäkin meidän lähestymistapamme luonne. En usko, että olen koskaan käyttänyt keskusteluissamme sellaista kielenkäyttöä kuin, että seuraava e, isku on sinun vastuullasi tai että meidän täytyy nyt leikata, e, meidän täytyy nyt tai että olisin e, syyttänyt teitä hidasta, hidastamisesta näiden ehdotusten osalta. Jos olen käyttänyt tällaista kielenkäyttöä, niin todella sanokaa se minulle, minä vilpittömästi pyydän sitä anteeksi, mutta en usko, että olen. Tämä ei ole minun tapani lähestyä asioita. Saanko minä nyt muutama minuutin puheaikaa ja sen jälkeen sinä? Minä yritän tehdä omat hommani kunnolla ja sinä voit tehdä omasi. En usko, että minulla on koskaan ollut tällaista lähestymistapaa viimeisten kahden vuoden aikana, mutta jos teistä tuntuu siltä, niin sanokaa se minulle ja minä todella tulen sitten esittämään vilpittömät pahoitteluni. Hyvin vakavasti otan sen, että lähestymistapamme tällä alalla, sen täytyy mahdollisuuksien mukaan pohjautua vahvasti faktoihin ja arvioihin. Ja ehdottomasti olen yhtä mieltä siitä, että siitä jokaisen teidästä kanssa, että meidän täytyy seurata, mitä tapahtuu. Meillä täytyy olla seuranta. Jos me emme näin toimi, niin me kyllä epäonnistumme kansalaisten silmissä. Ja tässä nousee kysymyksiä myös lisäehdotuksista siinä vaiheessa. Minä täysin hyväksyn tämän, aina olen hyväksynyt sen. Mutta en hyväksy sitä, kun sanotaan, että ei ole yksittäisiä ehdotuksia ehdotusten osalta tehty vaikutusarvioita. Teidän vaatimuksenne Öö, no tässähän puhutaan 15 vuodesta arvioita. Minä toimitin tämän teille, te vaaditte sitä. Minä toimitin sen teille ja koskaan ette esittäneet minulle yhtään kysymystä siitä. Minä teille toimitin tämän asiakirjan ja sitten kysyin, että voisimmeko käydä yksityiskohtaisen keskustelun tästä asiakirjasta. Ja tällaista keskustelua ette halunneet. Ei ole totta, että me emme koskaan tee vaikutusarvioita. Tämä on osa, osoitettu jo asiakokonaisuuksien osalta paljon ennen kuin minä tähän työhön ryhdyin. Minä hyvin alusta lähtien hyväksyin tuon kritiikin silloin ja me olemme toteuttaneet viimeaikaisessa ehdotuksessamme äh, vaikutusarviot. Kenties te ette pidä niistä, voitte kritisoida niitä yksityiskohtien puutteista esimerkiksi, mutta fakta on, että niitä on me olemme tehneet täytäntöönpanosta vaikutusarvion. Tällä hetkellä me työstämme vaikutusarviota online terrorismin sisällöstä. Nämä ovat esimerkkejä minun sitoumuksestani, jonka julkisesti olen tehnyt joten voitte pitää minua vastuussa tästä. Siis minä haluan tehdä sellaista politiikkaa, jolla on, jossa on faktat takana. Sitten täytäntöönpanosta. No täytäntöönpanohan on aivan avainasemassa. Olen aivan yhtä turhautunut kuin kuka tahansa täällä siitä, että me emme nyt pärjää joidenkin asioiden osalta täytäntöönpanossa hieman paremmin, eritoten kun ajatellaan näitä pitkäaikaisia ohjelmia, ajatellaan nyt ryhmiä tai PNR. Ei tässä mitään puolusteluja voida esittää. Ei voida sanoa, että me tässä, meillä menee tässä paremmin kuin joillain muilla aloilla. Olen hyvin huolissani siitä, että ää, eh, niin direktiivin täytäntöönpano eh, on jäämässä jälkeen. To, uh, the security union. Uh, we uh, only got nine member states who've notified transposition of the NIS directive. Minä haluaisin eh, tämän direktiivin osalta että te jahtaisitte minua yhtä tiukasti kuin PNR, PNR-asian osalta esimerkiksi. Haastakaa minut kaikista näistä asioista, älkää valitko vain yhtä tai kahta näistä. Jäsenvaltioita täytyy painostaa kaikkien näiden avain turvallisuuskokonaisuuksien täytäntöönpanosta, sitten PNRstä. Tässä on ponnisteltu kovasti Meillä on 15 jäsenvaltioita, jotka ovat virallisesti ilmoittaneet siirrosta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Meillä on 27, niin siis 27 on tavoitteemme tässä. 27 jäsenvaltiota on lähettänyt meille luettelon toimivaltaisista viranomaisista, joilla on oikeus vaatia tai tarkastella PNR-dataa Äh, sen tuloksia ja prosessointia. 22 27 on ilmoittanut äh, omien matkustajatietoyksiköiden asettamisesta. 24 on ilmoittanut aikeesta soveltaa direktiiviä. Ja vastauksena erityisen kysymykseen, hyvä puheenjohtaja, he eivät voi tehdä sitä ennen kuin kaikki direktiivin eri aspektit on pantu täytäntöön. Joten nämä luvut osoittavat jonkinlaista edistystä, ei riittävää. Minä olen ensimmäisenä sitä myöntämässä. Teidän pitäisi haastaa minua ja minä sitten taas jäsenvaltiota potkin toteuttamaan. Tietosuojadirektiivin osalta meillä on tällä hetkellä kahdeksan jäsenvaltiota, jotka ovat siirtäneet osaksi, kansallista lainsäädäntöä hieman enemmän kuin mitä te sanoitte, mutta ei riittävästi kuitenkaan. Joten Jälleen lupaan teille, että teemme kaikkemme, jotta saamme aikaiseksi tehokasta täytäntöönpanoa. Sitten muista yksityiskohtaisimmista kysymyksistä seuraavaksi. Bernard-tapaus kysymys. Erittäin hyvä kysymys. Jos sanomme, että PNR käytetään lain täytäntöönpano kysymyksessä, ei pelkästään puhtaasti terrorismikysymyksissä. Jos saamme jäsenvaltiosta positiivista palautetta ja konkreettisia esimerkkejä, teillä on oikeus kysyä näitä tietoja tietysti meiltä me voimme teille luoda tähän mallin. Jos te haluatte organisoida tavan, jolla voimme jakaa luottamuksellista tietoa teidän kanssanne, niin kyllä minä palaan tähän sitten. Keskustelen jäsenvaltioiden kanssa ja jaan tiedon teidän kanssanne. Kun keskustelen jäsenvaltioiden kanssa, minulle annetaan konkreettisia esimerkkejä. Viimeksi olin yhdistyneessä kuningaskunnassa. Öö, näin konkreettisen esimerkin se tapahtui siinä paikan päällä juuri. Joku henkilö, rikollinen, ei terroristi, pysäytettiin tietojen takia, kun minä olin tuolla rakennuksessa juuri silloin. Mielelläni jaan tiedot teidän kanssanne, mutta tässä formaatissa en voi sitä tehdä. Se täytyy tehdä luottamuksellisesti. Sitten velvoitteet jakaa tietoa. Aikaisemminkin jo keskustelimme tästä. Minä tuen sitä, että ryhdytään toimiin, joilla vahvistetaan tietojen jakovelvoitetta. Me olemme sopineet konkreettisista askelmista, mitä tulee tiedon saantiin, niin että jäsenvaltiot todellakin täyttävät velvollisuutensa tietojen vaihdosta terrorismin osalta. Täysin avoimesti suhtaudun tähän. Tässä on haaste. PNRn osalta, koska tietojenvaihdon pitäisi olla mahdollisimman laaja. Kun sovimme PNR-direktiivistä teidän kanssanne, me emme antaneet määräystä tietojen automaattisesta vaihdosta. Silloin käytiin keskustelua tarpeesta löytää tasapaino tietojen vaihdon välillä yhtäältä ja sitten toisaalta liiallisen tiedon määrän välillä. Tuolloin päädyttiin siihen arvioon, että jäsenvaltiot näiden tietoyksiköiden, matkustajatietoyksiköiden kautta tarkastelevat, mitä tietoja ne haluavat jakaa, koska jos koko tämä tietomassa jaettaisiin kaikkien kesken, niin se olisi aivan hyödytöntä. Joten teidän kanssanne sopimassa me tekstissä sovimme, että PNR Äh, kaikki tarpeellinen PNR-tieto jaetaan jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltiot sopivat tästä. Kun tämä järjestelmä toimii, ja minä olen sitoutunut siihen, että tähän päästään, niin yksi asia, joka, jota meidän täytyy yksityiskohtaisesti arvioida, on se, millä tavalla tämä käytännössä toimii. Miten tämä kaikkien relevanttien tarpeellisten PNR-tietojen vaihto toimii. Olemmeko tyytyväisiä siihen vai pitääkö tätä uudelleen tarkastella, ottaen huomioon tämä tasapaino tehokkaan tietojen vaihdon ja sen välillä, että ei hukuteta ihmisiä tietoihin. Mutta tämä on hyvinkin todellisuusperäinen kysymys. Sitten nämä puutteet PNRssä. Aikaisemminkin näistä jo puhuimme. Ja parlamentin jäsen usean otteeseen aivan oikeutetusti on meitä ravistellut tämän osian, asian osalta. Haluaisin yrittää mahdollisimman selkeäsanaisesti puhua tästä hieman, kenties selkeäsanaisemmin kuin mitä olen onnistunut puhumaan aikaisemmissa keskustelussa, niin että saamme tämän keskustelun eteenpäin. Tunnustan sen samalla, että minä en vastaa kaikkiin kysymyksiin me uskomme, että tässä voidaan tehdä erottelu sellaisen yksiköiden tai henkilöiden välillä, jotka käyttävät lentokonetta kaupallisia tarkoituksia varten ja henkilöitä, jotka käyttävät lentokonetta ei-kaupallisia tarkoituksia varten. Jos yritys tai henkilö haluaa vuokrata lentokonetta, lentokoneen tai useampia lentokoneita muille. Ihan vain lentoja varten tai yhdistelmänä jotain muita palveluja, niin uskomme, että silloin tämän pitäisi olla ilmailuliikenteen kohdanalainen PNR-direktiivin mukaisesti. Eli reitti charterlennot, ne pitäisi olla PNR-direktiivin alaisia. Haluan selkeästi tämän sanoa. Ja nyt me aiomme tätä ajaa takaa jäsenvaltioiden kanssa täytäntöön panos, panon osalta. PNRn täytäntöönpanopäätöksessä jätetään hieman liikkumavaraa pienille ö, lentoyhtiöille. Niihin ehkä tämä ei silloin soveltuisi, silloin paperityötä olisi hieman vähemmän näille lentoyhtiöille, mutta se ei jätä niitä täysin ulkopuolelle, vaan ne tiedot, joita silloin jaetaan, voivat olla enemmän linjassa esimerkiksi Word- tai Excel-taulukon muodossa tai jopa tällainen, tällaisena sähköpostina tulla, eli vähän vähemmän yksityiskohtia kuin mitä tulee suurilta lentoyhtiöiltä. Mutta mutta kuitenkin meidän mielestämme tätä voidaan pitää PNR-tietoa PNR-direktiivin määritelmien mukaisesti. Ja tätä me viemme eteenpäin jäsenvaltiossa. No, Rova Gernessin joka ikiseen vasta- kysymykseen viimeistä kahdelta vuodelta ei nyt tässä tule vastausta, mutta varmastikin Täällä voidaan hieman tiukentaa tätä mahdollista porsaanreikää ja olen sitoutunut tekemään sen. Sisäisestä PNRstä versus kansainvälinen PNR. Tiedätte, että tämä on tietyssä määrän turhauttavaa. Tiedän, että se on teille turhauttavaa osittain myös, myös minullekin. Me olemme nyt sitoutuneet kanadalaisten kanssa kesku- Me olemme käymme keskusteluja kanadalaisten PNRstä. Meillä on ensimmäinen keskustelukierros tästä ohi. Sen osalta millä tavalla myöskin kunnioitetaan näitä EU-tuomioistuimen päätöksiä, joihin Rova Sargentini viittasi. Olen ymmärtänyt, että menneisyydessä perinteinä on ollut, ja haluan kunnioittaa sitä nytkin, että kun nämä neuvottelut, tämän tyyppiset neuvottelut etenevät, niin silloin toi, teille myös säännönmukaisesti raportoin asiasta. En tiedä, voidaanko se toteuttaa tässä ähm, formaatissa, mutta jos voisitte järjestää samanlaisen tiedon, tietojenantotavan kuin aikaisemminkin, niin varmistan, että joku aina teitä säännönmukaisesti briefaa täällä, tai minä itsekin voin tehdä sen, jos sopii, jos en ole neuvottelussa. Ja kerromme silloin neuvottelujen etenemisestäkin, koska haluamme tämän täysin avoimesti teidän suuntaanne hoitaa. Talvelin tulemme edelleen viemään eteenpäin vahvasti Euroopan unionin PNR-direktiivin täytäntöönpanoa. Tässä on jotakin aspekteja, joita täytyy tuomioistuin ratkaisun valossa uudelleen tarkastella. Jos näin on todellakin, niin me teemme näin. Meidän täytyy tunnustaa se, että niin kuin varmasti tekin huomaatte, että tässä tapahtuu erilaisia asioita EU-tuomioistuimen ratkaisut Kanadan osalta liittyvät erityisiin lainsäädäntövälineen ja kansainvälisen sopimuksen piirteisiin. EU-tuomioistuimella on omat perusnäkemyksensä tästä tapauksesta Kanadan kanssa. No eihän tämä välttämättä toimi samalla tavalla EU-PNRn osalta silloin, kun PNR-tietojen kerääminen ja prosessointi onkin terrorismin ja terrorismin torjumiseksi eikä pelkästään normaaliksi rajavalvonnaksi ja PNR ja sitten sisäisesti myöskin Euroopan unionissa, kun ihmiset lähtevät unionin alueelta. Mutta meidän täytyy täytyä sitä PNRn osalta olen varmastikin vastannut suurin osaan kysymyksistä. Ah, en. PNRn laajentaminen muihinkin liikennemuotoihin. Kuten tiedätte, eurooppalaisessa PNR-direktiivissä ei ole mandaattia jäsenvaltioida jäsenvaltioille, tai se ei käske niitä laajentamaan sitä muihin liikennemuotoihin, mutta ei myöskään kiellä sitä. Me olemme avoimia näille keskustelulle, joita jotkut jäsenvaltiot keskenään käyvät, esimerkiksi kansainvälisestä rautatieliikenteestä. Tässä mielestämme kyllä kannattaa ajatella jotain liikennemuotoja turvallisuuden näkökulmastakin, koska valitettavasti iskuja on tapahtunut eri asemilla, Eli tämä on relevantti julkisten tilojen suojelemiseksi ja on ollut myös junaiskuja. Tämän vuoksi me olemme juuri julkaisseet kesäkuussa yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman rautatieliikenneturvallisuudesta. Ja siinä suunnitelmassa on paljon erilaisia aspekteja ja keskustelut jäsenvaltioiden kanssa liittyvät myöskin PNR-kysymykseen ja PNRn soveltamisesta myös kansainväliseen rautatieliikenteeseen. Tätä täytyy katsoa tässä valossa. Tässä meillä oli kaikki PNR. Sitten Prym. Täällä esitettiin yksityiskohtainen kysymys, jonka toivottavasti sain tähän nyt oikein. Eli Prymin vaikutus – viimeisimpiin muutoksiin EU-tietosuojalainsäädännössä. Ensinnäkin olemassa oleva Prymin päätös 11.2. Siinä on mukana tietosuojavaatimukset, joita jäsenvaltioiden täytyy täyttää. Ja toivomme, että jäsenvaltiot näin toivovat myös. Aivan kuten rouva Sargentinikin tuossa viittasi, on aivan totta, että poliisi direktiivissä sanotaan, jotain relevanttia. Vuonna 2019 komissio tulee tarkastelemaan unionin hyväksyviä muita lainsäädännöllisiä päätöksiä ja niin edelleen, jotta voitaisiin arvioida niiden yhdenmukaisuus tämän direktiivin kanssa. Joten me tulemme kyllä tätä määräystä seuraamaan. Teemme tämän arvioinnin. Ja kun on näitä laajempia suunnitelmia Prymin päätösten uudelleen tarkastelemiseksi, niin varmistamme, että nämä päätökset ovat viime aika, viimeisimpien lainsäädäntöjen mukaisia. No, miksi sitten tämä on joillekin niin hankalaa? Tämä on hankalaa, koska me pyydämme jäsenvaltioita tekemään sellaisia asioita, joita he eivät halua tehdä, mutta tämä nyt ei ole mikään tekosyy. Me olemme sopineet, että nämä asiat täytyy tehdä, joten nyt meidän täytyy saada ne tapahtumaan. Me olemme sitoutuneet antamaan jäsenvaltioille tukea ja apua jopa näissä pitkäaikaisissa tapauksissa. Näin tulee edelleen toimimaan, mukaan lukien ö, käyttämällä EU-varoja, jotta jäsenvaltiot voivat tämän panna täytäntöön. Nämä ovat näitä Prym varoja. Jotkut teistä olivat niistä iloisia, toiset eivät tätä tukeneet. Me käytämme valtaisasti rahaa PNRään. Jotkut teistä hyväksyvät tämän, toiset eivät sitä tue. Ja toivomme, että jäsenvaltiot voivat sitten tehokkaasti käyttää näitä varoja ja panna täytäntöön nämä määräykset. Tarpeen tullen me ryhdymme myös rikkomismenettelyyn. Prymin äh, rikkomismenettelytarina on jo varsin pitkä. Jotkut jäsenvaltiot ovat ovat panneet merkille rikkomismenettelyn aloittamisen ja edistyneet. Toiset taas eivät. Me viemme tätä eteenpäin. PNR-rikkomustarina alkaa nyt. Me kirjoitamme tässä kuussa rikkomusmenettely kirjata niille jäsenvaltioille, jotka ovat siinä tilanteessa, että tarvitsevat niitä. Me teemme tämä täysin avoimesti, tiedotamme teille. Kerromme, millä tavalla me pidämme vastuussa näitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole toimineet. Viimeinen kysymys. Ah, kaksi viimeistä kysymystä. Toivottavasti yhden kanssa voin tätä auttaa, toinen on hieman hankalampi jo komission jäsen Avramatopoulos on tulossa myöhemmin tänään ilmeisesti tänne. Mm, no, minulla varmastikin on mahdollisuus kirjoittaa teille vielä, antakirjallinen vastaus. Minä uskon, että tämä viisumikysymys ja viisumien myynti Meidän huolemme, tätä täytyy katsoa turvallisuusnäkökulmasta. Mitä tulee käytännön poliittisiin toimiin, ei tämä nyt olekaan niin selkeää. Käyn keskusteluja Abramatopoulosin ja muiden kollegojen kanssa asiasta, jos voimme tarjota teille paremman vastauksen kuin mitä tähän asti olemme onnistuneet, niin mielelläni tämän teen sitten. Ehkä meidän täytyy tämä kirjallisesti teille toimittaa. Viimeiseksi esittiin kysymys vääristä tiedoista, valheellisista tiedoista. No tämähän on aivan äärimmäisen suuri haaste, edustaja Sipö. Tämähän on aivan meidän turvallisuustyömme ytimessä. Eritoten kun ajatellaan Euroopan parlamentin vaaleja ensi vuonna. Ei meillä tänä päivänä ole mitään näyttöä siitä, että joku yrittää ottaa nämä vaalit kohteekseen, mutta jos katsotaan viimeaikaista Äh, historiaa, viimeaikaisia tapahtumia molemmilla puolilla Atlanttia, niin tämähän on pelkkää järkevää varautumista, kun äh, mietitään, että joku saattaisi ehkä äh, yrittää puuttua Euroopan parlamentin vaaleihin ensi vuonna ja manipuloida niitä. Näin olemme. Meillä on kaksi työlinjaa tässä. Ensimmäinen liittyy eritoten vaaliturvallisuuteen. Tässä on useita kokouksia minä ja Frans Timmermans Avrova tulemme järjestämään näitä tästä tuonne marraskuulle ja sinne Siinä kohtaavat ihmiset, jotka tietävät kyberturvallisuudesta ja niitä, jotka järjestävät näitä vaaleja. Jäsenvaltioiden vastuullahan on vaalien järjestäminen, mutta meidän täytyy varmistaa se, että kaikki, jotka ovat vastuussa näistä vaaleista Euroopan unionissa, ovat, voivat mahdollisimman nopeasti ja tietojen pohjalta toimia niin, että vaikeutetaan vaaleihin puuttumista kolmansien tahojen puolelta. Ja samanaikaiseksi vaalien, vaalimanipuloitiin liittyen me olemme lanseeranneet tällaisen valheellisen tiedon torjuntatyön. Kollegan kanssa tällä hetkellä me luomme käytännön säännöstöjä tällaisia alustoja varten eri toimijoille ja näin saadaan vastuullisuutta, avoimuutta, eritoten uutistviittien osalta verkkomaailmassa, koska tässä täytyy mahdollistaa ihmisille se, että he voivat olla sosiaalisen median uutistarjonnan suhteen kriittisiä kuka tahansa voi silloin arvioida, onko tämä ö, uutinen totta vai ei. Silloin on helpompi arvioida, onko, tätä, ö, onko tämä tässä propaganda, onko uutinen valheellinen, onko tämä joku kiertouutinen vai onko tämä todella aidosti tuotettu uutinen. Me puhumme nyt suurista internet-alustoista ja siitä, että käyttäjät voivat saada uutisfiideistänsä enemmän tietoa. He voivat esittää kysymyksiä. Facebookin edustajan kanssa keskusteltiin viime viikolla, niin näitä asioita käsiteltiin. Edistystä kyllä on saavutettu, mutta meidän täytyy tehdä vielä enemmän. Alussa tämä menee, alusta lähtien on sanottu, että tämä menee vapaaehtoispohjalta, mutta olemme myös sanoneet julkisesti, että jos vapaaehtoispohjalta tämä ei etene, niin silloin meidän täytyy ryhtyä työstämään muita toimia, jotta voidaan edistää avoimuutta ja torjua valeuutisia. Toivottavasti tästä oli teille apua. Jos haluatte vielä palata johonkin tai kysymykseen, johon en ole vastannut vielä, niin mielelläni jatkan kyllä edelleen. Paljon kiitoksia. Sippel, Rova Sippel, haluatko vielä puhua? Um. Niin, jos mahdollista. Tämä täytyy nyt sanoa saksaksi, en osaa sanoa tätä englanniksi. Osa puheesta ne sai minut tuntemaan, että kaikki kuulosti hienolta, mutta olisin kuitenkin halunnut vähän konkreettisempia vastauksia ja minusta minulle tuli sellainen vaikutelma, että tästä ei ollut kovin paljon apua. Te sanoitte, että teidän tehtävänne ei ole päättää, tarvitaanko enemmän turvallisuutta vai vähemmän. Mielestäni tämä on aika vaarallinen sanamuoto. Ehkä tämä nyt oli kielellinen ongelma, mutta ei kyse ole siitä, onko turvallisuutta enemmän vai vähemmän, vaan kyse on konkreettisesta kysymyksestä, tarvitsevatko kansalaiset suojaa turva- terrorismilta ja rikollisuudelta, ja jos tarvitaan, niin mitä toimia tarvitaan. Ja millä tavalla ne pannaan täytäntöön, tämähän on se jännittävä kysymys. Ja olen kuullut monista maista, riippumatta täytäntöönpanosta, ja soveltamisesta tämänhetkisten sääntöjen osalta, niin monissa jäsenvaltioissa ongelma on se, että tästä ei ole hyötyä, koska esimerkiksi oikeus- ja poliisiviranomaiset eivät ole saaneet riittävästi teknistä apua, ei ole riittävästi henkilöstöä. Saksassa monet poliisit joutuvat tekemään ylitöitä. Ja tämä on keskustelu, jota pitäisi käydä. PNR-direktiivi ja se, että mitään konkreettisia tietoja ei voi toimittaa tässä muodossa. No, keitä ovat ihmiset tai ryhmät, joita on havaittu ja miten nämä verkostot ovat syntyneet? Ja minun kysymykseni oli, onko näissä tapauksissa havaittu joku, jota aikaisemmin ei ollut havaittu, kyllä vai ei? Vai oliko sitten joku epäilty? hyväksytty ja sitten epäily vahvistui tätä kautta. Ja ovatko nämä asiat viime kädessä johtaneet oikeudenkäynteihin? Nämä ovat yleisiä tietoja, joita pitää käsitellä varovaisesti. Ja sitten valeuutiset ja väärät tiedot. Teillä on osa tästä vastuusta, mutta täytyy katsoa, mistä väärä tieto alkaa, miten sitä käsitellään ja mitä voidaan poistaa internetistä. Ja tiedämme jo sen, että mitä tapahtui ennen Brexit-kampanjaa, kun ajatellaan UKIPin ja Faragein toimintaa, niin niitäkin voitaisiin kuvata valheiksi tai vääriksi tiedoiksi. Ja miten tähän asiaan sitten puudutaan? Pitäisikö Faragelle antaa vaikka puheenpitokielto? ja internetistä näitä tietoja voidaan poistaa vai mitä pitäisi tehdä? Parasta ratkaisua ei vielä ole löytynyt. Meidän pitää vielä keskustella siitä, miten toimimme tilanteessa, miten vahvistamme demokratiaa ja suojaamme kansalaisia. Meidän täytyy havaita tällaiset kysymykset paremmin ja torjua niitä tehokkaammin. Kiitos. Yksi kysymys ja vielä vastaamatta, mutta myöskin en minä syyttänyt sinua siitä, että painostat parlamenttia tai muuta ryhmiä, mutta muut ovat. Muistan kaksi lehdistötiedotetta, ja, jotka kaksi, yksi ryhmä tässä salissa julkaisi, ne olivat todella mauttomia. Se väitti, että äänestys äänestyskäyttäytymisen terroristien mur, murhien välillä on joku välitön yhteys. Tämä ei koskaan teitä henkilökohtaisesti. Mutta kysymys on, että kahdeksan jäsenvaltiota on täytäntöönpannut niin sanotun poliisidirektiivin. Lähtien siitä, että tämä on niin tärkeää, ja mä olen sanonut, että poliisidirektiivi on vastapaino tiedonkerroille ja muulle. Tarkoittaako se, että olette välittömästi aloittaneet rikkomusmenettelyyn näitä 22 kohtaa? Koska promin suhteen te sanoitte, että, sanoitte, että toivotaan jäsenvaltiot to, toteuttavat jotain. Mutta tämä on vaikka koulu. Yrityksestä ei palkita, arvosana tarvitaan tuloksista. Jäsenvaltiot täytäntö, jättävät täytäntöön panematta itse vaatimiaan toimenpiteitä, eikä heidän pitäisi saada kehuja, vaan rikkomusmenettely. E- en halunnut sanoa, että te loitte tämän yhteyksen minuun ja väittelin välillä, mutta tein selväksi, että tällaista ei ole. Vastaus tässä kysymykseen, että kyllä. Me tulemme kirjoittamaan seuraavina viikkoina kesän aikana kaikille niille jäsenvaltioille, jotka ovat ilmoittaneet meille poliisidirektiivin tietosuojasta. Niille jäsenvaltioille, jotka eivät sitä täytäntöönpane. Ja saan sama asia kaikkien muiden asioiden kanssa, joista puhuin. Me jatkamme tällä linjalla. Ja sitten lyhyesti Rova Sippelille. keskustellaan oikeasta turvallisuuden tasosta. Sitä minä en aseta. Meidän on määriteltävä, mikä se on lainsäädäntöprosessin kautta ja neuvoston kanssa. Minä en ole mennyt niin pitkälle, että loisin jonkun kuvan jostain oikeasta turvallisuuden tasosta. Näin siksi, että olen aina yrittänyt tavan, jolla ihmiset puhuvat ehdottoman turvallisuuden tarpeesta ja nollariskistä. Minusta se ei ole hyvä tapa viestiä. Koska ehdotonta turvallisuutta me emme voi tarjota jotain näitä riskejä vastaan. Nollariskejä me voi tarjota. Eikö siis pidä teeskennellä, että se on mitä me pyrimme tekemään? Mitä me voimme yhdessä tehdä on, me voimme tunnistaa alueita, joissa voimme ryhtyä käytännön toimiin – vähentääksemme sitä tilaa, jossa terroristit tai muut haluavat haittaa meitä, meitä toimivat. Tämä on toimenpiteiden logiikka. Tartumme niihin välineisiin, joita käytetään. Tiedon käyttöä pitää vahvistaa. Ei se on tärkeä väline tässä työssä. Ja oikeat keinot suojella meitä. Ja ihan oikein haastatte minua siitä ja haastatte minut tilille toimenpiteistä. Tällaista keskustelua pitää käydä käydä, mutta keskustelua tämä tai tuo turvallisuuden taso. Sinne vaan näen, että, että keskustelu on hyödytöntä. Minä haluan välttää sen, haluan edetä käytännössä vähentääkseni tilaa terroristien muotoa tai haittaa. Ja lisätään kriisisitokykyä kykyä niin että hyökkäykset käyvät vaara vaikeammaksi myös järjestäytyneen rikollisuuden hyökkäykset, ja sitten kykenemme puuttumaan asioihin, kun näitä tapahtuu. Sillä linjalla keskustelu pitäisi edetä konkreettisia käytännön askelia, joiden ansiosta toki voi keskustella PNRstä. PNRllä löytyy ihmisiä, jotka eivät olleet tutkalla koska siinä selvitetään malleja, matkustusmalleja. Me voimme löytää formaatia, jossa voimme puhua konkreettisista tapauksista. Valtainen sitä voimme tarvita jonkun verran informaatiota tapauksista, jossa käytetään PNR, jotka on viety syytetasolle. En tiedä, mutta perehdyn asiaa. Mutta minusta olisi hyvä, jos olisi mahdollisuus keskustella asioista formaatissa, jossa voimme tarttua konkreettisiin tapauksiin. Saattaisi meitä kaikkia. Meillä olisi pohjaa käytännön esimerkkeissä. Ja sitten valeuutiset, disinformaatio. Voimme keskustella sitten toissakin yhteydessä. Olen määritellyt sen, sen tiedonannossa, jonka julkaisemin aikaisemmin tänä vuonna. Se on tahallaan harhaanjohtavaa tietoa, jonka jolla pyritään taloudelliseen poliittiseen vaikutukseen. Haluamme tehdä selväksi, että emme puhu, että kohdettaisimme tätä johonkin sisältöön ja pyytäisimme ihmisiä päättämään, onko totta tai ei. Ei se tällä alueella toimi. Mutta voimme lisätä jäljitettävyyttä, vastuullisuutta. Ja näillä välineillä käyttäjät, kuten jos niitä kutsuu, tekemään omat päätöksensä saamaan parempia päätöksiä siitä, mitä he tekevät. Miten disinformaation puuttuminen on hyvin erilaista kuin työmme, jolla puutumme laittamaan terroristikseen sisältöön me uskomme, että tällä sisällöllä on määritelmä, joka jätään kautta Euroopan. Me tiedämme, mistä me puhumme. Tiedämme, että voimme tunnistaa tämän sisällön. Ja niihin voidaan puuttua ne laittomuuden pohjalta. Disinformaation pohjalta sitä ei voi tehdä, sitä me hoidetaan, joten ei sekoita näitä. Okei. Okay. Selvä. Paljon kiitoksia tähän laajaan tiedonvaihtoon siinä aamuistunto päättyykin. kymmenen minuuttia ennakoitu aikaisemmin. Aika kahvikupposelle.